Good afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää, kollegat. Istutukaa. Meillä on tiivis kiinnostava iltapäivä. Kiinnostavia mielipiteenvaihtoja. Ensiksi toivotaan vieraamme tervetulleeksi. Keskustelemme Sir Julian Kingin kanssa, joka on turvallisuuskomissaari ja suljettaisiin joka on Viron sisäministeriön korvaaja. Olemme kuulleet, että komissio tulee esittämään lainsäädäntöehdotuksensa äh, digijärjestelmien yhteenkäytettävyyden parantamiseksi. Ja komissio on ehdottanut, että käydään kolmikanta keskustelut ennen tätä ehdotusta. Se käsitellään. Ja ensiksi annan suurlähettiläälle puheenvuoron, joka käsittää käsittelee asiaa jäsenvaltioiden kannalta ja sitten anna puheenvuoron komission ja sen Kingille, joka kertoo, miten komissio pyrkii ratkaisemaan jäsenmaiden ää, äh, näkökulmasta asiaa ja sitten me keskustelemme asiasta yhdessä. Joten ensiksi puheenvuoro suurlähettilälle pyydän. Thank you so much, honorable. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisa komission jäsen King, haluaisin tietysti kiittää järjestäjiä tästä keskustelusta EUn tietojärjestelmien toimivuudesta. jo nyt ennen kuin komissio tekee ehdotuksensa. Tämä osoittaa, kuinka tärkeänä me pidämme tätä uutta lainsäädäntöä – kun ajattelemme tietokantojen yhteentoimivuutta. Ja pyydän anteeksi ministeri Anveltin puolesta. Hän on siis Viron sisäministeri. Hän on sairastunut. Marraskuu on aika rankka kuukausi Virossa. Paljon rankempi kuin täällä Brysselissä. Eli aluksi haluaisin todeta, että jotta voidaan varmistaa, että Schengen-alue toimii tehokkaasti ilman sisärajatarkastuksia, sehän on tietysti päätavoitteemme. Ja tehän tiedätte, että tämä tilanne on nyt vaakalaudalla. Eli jotta tämä toteutuisi, Viranomaisten pitää tehdä yhteistyötä kaikkialla EU:ssa. Ja jotta voidaan helpottaa tätä yhteistyötä, monia tietojärjestelmiä on jo perustettu ja muutamia vielä tullaan luomaan tulevina vuosina. No minun ei varmaan tarvitse toistaa, että me kaikki olemme nähneet, millaisia hirveitä hyökkäyksiä on kohdistunut yhteiskuntiimme viime aikoina – näitä rikoksia ja terroritekoja täytyy tutkia. Ja ikävä kyllä se, miten tietojärjestelmämme toimivat ja ovat yhteydessä keskenään, niin se ei ole mitenkään täydellinen. Sillä saralla on vielä paljon työtä tehtävänä. Ja mistä tässä nyt sitten puhutaan? Haluaisin nyt näyttää teille, enkä puhua siitä, tai jakaa mitään kirjallista tietoa. Eli me olemme valmistelleet pienen videopätkän teille ja pyytäisin, että avustajani käynnistää sen.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 Äh. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron komission jäsen Kingille, joka jatkaa mielipiteen vaihtoa komission puolelta. Ja sitten avataan keskustelu. Uh, Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. On hienoa, että voimme jatkaa tätä keskustelua. Pelkäänpä, että minun esitykseni ei ole yhtä visuaalinen ja innostava kuin äskeinen, mutta teen kuitenkin parhaani ja äh, jatkan mielelläni keskustelua, jota olemme käynnistelleet äh, muina kertoina näistä aiheista. Ja toivon, että voimme todella edistää näitä kysymyksiä jopa ennen kuin tulemme jopa ennen kuin tulemme tekemään nämä muodollisia lakiehdotuksia, joista luonnollisesti keskustelemme teidän kanssanne. Niin kuin olemme sanoneet, että ähm, terrorismin, rikollisuuden torjunnassa, ulkorajavalvonnassa ja sen valtiot ovat eturintamassa. Mutta kun ajatellaan tietoa, äh, jota tarjotaan ja koordinoidaan Euroopan unionin äh, tasolla, niin tämä voi olla todella aivan elintärkeä keskeinen väline tässä työssä. Kun ajatellaan tietoa, sen on oltava luotettavaa saatavilla, sen on oltava kattavaa ja kun puhutaan maahantulemasta poistumisjärjestelmästä, josta juuri keskustelimme, kiitän muuten Dias de Mera ja kaikkia muita parlamentin jäseniä, jotka ovat tätä työtä edistäneet, samoin kuin tietenkin suurlähettilästä ja Viroa puheenjohtajavaltiona ja Etiassa on äh, seuraava äh, tärkeä askel. Tiedän, että valiokuntanne äh, todella paneutuu myös siihen työhön ja kiitän valiokuntanne siitä ja toivon, että jo ennen vuoden loppua saamme etiaksesta sopimuksen aikaan. Samoin pyrimme vahvistamaan olemassa olevia järjestelmiä, kuten Schengenin tietojärjestelmää rikoksiin liittyen, samoin Eurodac-järjestelmää, kriisijärjestelmää, joka koskee kolmansien maiden kansalaisia. Ja tästäkin ja näistä kaikista tarvitaan sopimus mitä pikimmin. Edistys, jota aikaan saadaan, on todella siis tervetulletta. Ja niin kuin tässä todettiin, tämä mm, merkitsee sitä, että meillä on äh, vankemmat, tehokkaammat, älykkäämmät rajat ja äh, silti meillä on tiettyjä kysymyksiä, joissa järjestelmämme eivät ole yhteen toimivia Ähm, esimerkiksi poliisi, rajavalvonta, äh, tuomioistuimet. Kaikkien viranomaisten täytyy nopeasti saada tiedot, jotka ovat niille tärkeitä työnsä hoitamiseksi. Tiedot täytyy saada nopeammin, yksinkertaisemmin ja kattavammin. Esimerkiksi kun me nyt äh, tarkastamme kaikki, jotka pyrkivät äh, saapumaan Euroopan unionin alueelle, tarkistamme heidät siis järjestelmästä, niin heitä ei ole välttämättä helppo tarkistaa muista, kuten esimerkiksi viisumitietojärjestelmästä. Ja ne, jotka hakevat turvapaikkaa esimerkiksi, heitä ei voi löytää yhtä aikaa Eurodakista ja visjärjestelmästä, kun poliisi tarkastaa kolmannen maan kansalaisen, jolla ei ole henkilöasiakirjoja. He voivat tarkastaa eurodakista maahanmuuttotilanteen, mutta jos he haluaisivat etsiä Eurodakista esimerkiksi mahdollisia äh, rikollisuuteen liittyviä linkkejä, niin äh, tämä ei ole mahdollista ja poliisin on vaikeampi äh, päästä käsiin Eurodakin tietoihin laittomista maahanmuuttajista kuin sillä on pääsy visjärjestelmässä laillisen viisumin haltioihin. Ja kun puhutaan sitten siitä, että jotkut rekisteröityvät eri identiteettien pohjalta eri jäsenvaltioissa, niin tällaisen torjuminen on hyvin vaikeaa. Ja nyt kun meillä on tämänhetkiset keskustelut käynnissä, niin tietyt porsaanreijat merkitsevät sitä, että ne, jotka ovat todella eturintamassa, kuten rajavartijat, ja niin edelleen. Heillä ei ole kaikkia välineitä käytössään ja siksi rikolliset voivat esimerkiksi piiloutua väärän identiteetin taakse, niin kuin traagisesti tapahtui muun muassa Berliin iskussa. Ja meidän täytyy teidän avullanne tehdä jotain asialle olemme nähneet, että kansalaiset kautta Euroopan unionin antavat todella tukensa näiden asioiden hoitamiselle. Näin ollen tuleva ehdotuksemme, joka koskee näiden järjestelmien, tietojärjestelmien yhteen toimivuutta, on aihe, josta olemme jo keskustelleetkin usean otteeseen. Kattavan keskustelun kävimme operatiivisista laillisista ja teknisistä kysymyksistä. Meillä oli vuoden ajan toiminut korkean tason asiantuntijatyöryhmä. Olemme olleet yhteydessä sidosryhmiin jäsenvaltioihin. Järjestimme julkisen kuulemisen ja myös Liben sihteeristö on ollut tässä työssä jatkuvasti mukana sen edistyessä. Kun toukokuussa kävimme keskusteluja, niin kuin puheenjohtaja varmasti muistaa, mm, kävimme keskustelun kolmen toimielimen kesken. Ähm, itse asiassa tässä kuussa äh, juuri eilisiltana joukko äh, teistä tapasi teknisiä asiantuntijoitamme tämän työn tiettyjen ulottuvuuksien selvittämiseksi. Viimeisten kuuden kuukauden aikana tämä työ on vahvistanut äh, sen lähestymistavan, valinnan, jonka teimme aiemmin tänä vuonna. Eli kaikki keskitetyt EUn turvallisuusraja- ja maahanmuutto tietojärjestelmät tulisi saattaa yhten toimiviksi, siis viisumi, Eurodac, uusi maahantulemasta poistumisjärjestelmä, ehdotettu ETIAS-järjestelmä sekä ehdotettu ECRIS-järjestelmä, joka koskee rikoksesta tuomittuja kolmansien maiden kansalaisia. Jotta nämä kaikki järjestelmät saadaan yhteen sopiviksi, tarvitaan kolme teknistä asiaa. Ensinnäkin eurooppalainen hakuportaali, joka auttaa mm, yhtäaikaisesti tekemään hakuja useissa tietojärjestelmissä, järjestelmissä niin, että luonnollisesti kunnioitetaan hakuoikeuksia kunkin järjestelmän kohdalla. Ensimmäistä kertaa voitaisiin näin saada yhdelle ruudulle yhdistettyjä hakuoikeuksia löydöksiä, joten tämä olisi erittäin hyvä askel eteenpäin. Ja sitten kun puhutaan biometrisistä tiedoista, sormenjälkitiedoista muun muassa, niin viranomaiset voivat etsiä kaikista tietojärjestelmistä, jotka sisältävät sormenjälkitietoja yhdellä klikkauksella luonnollisesti jälleen kunnioittaen nämä käyttöoikeuksia kuhunkin järjestelmään. Näin biometrisiä tietoja saataisiin paremmalla ja tuottavammalla tavalla käyttöön. Sitten yhteinen identiteetti, varasto, nimi, syntymäaika ja niin edelleen kerättäisiin yhteen, säilytettäisiin samassa paikassa. Eli jos he, henkilöllä on useita identiteettejä eri tietojärjestelmissä, niin tämä voidaan helposti havaita. Mm, samalla sitten on erilaisia menettelytapoja ja prosesseja, kuinka mm, saada käyttöoikeus näihin eri tietojärjestelmiin, kun jäsenvaltiot esimerkiksi pyrkivät identifioimaan kolmannen maan kansalaisen siinä tapauksessa, että hän, hänellä ei ole matkustusasiakirjoja. Viranomaiset eivät voi tarkistaa hänen identiteettiään Eurodakista tai viisumijärjestelmästä, paitsi jos tämä henkilötiedon tarkastus tapahtuu maahanmuutto kysymystä käsiteltäessä. Tämä on täysin mahdotonta. Kyllähän ne jäsenvaltioiden täytyy voida identiteettirikoksiin puuttua alueellaan ja ylipäätään Schengenin alueella täytyy poliiseilla tämä mahdollisuus olla, ihan niin kuin suurlähettiläskin totesi, kun alueelle ja sieltä pois liikutaan. Korkean tason ryhmä havaitsi myös, että poliisi viranomaisilla, jotka tutkivat vakavia rikoksia, on ongelmia päästä maahan tulemasta poistumistietojärjestelmään tutkimuksissaan. Älykkäitä rajoja koskeva järjestelmä määritelmä nosti esiin kysymyksiä säännöistä ja komission uusi lähestymistapa tänä vuonna totesi, että pyritään yhdenmukaisempiin sääntöihin laivalvontaviranomaisten tietokantoihin pääsyn suhteen. En nyt puhu tässä käyttöoikeudesta niinkään, vaan siitä, miten tätä oikeutta sovelletaan mahdollisimman tehokkaasti niin henkilötarkastukset, identiteettitarkastukset kuin lainvalvontatarkastuksetkin ovat nyt mukana, kun arvioimme lainsäädäntöehdotuksemme tulevaa pohjaa. Ja tietenkin samalla otetaan huomioon perusoikeudet ja tietosuoja. Jos tulemme ehdottamaan muutoksia olemassa oleviin sääntöihin, teemme sen tarpeellisella ja suhteellisella tavalla täysin perusoikeuksia kunnioittaen. Tietenkin teemme täyden vaikutusarvion ennen kuin ehdotuksemme tai kun ehdotuksemme tehdään, mutta voin jo tässä vaiheessa kertoa niistä eduista, joita me näemme näissä järjestelmissä olevan. Nimittäin näin voisimme huolehtia siitä, että tiedot ovat kattavia, luotettavia ja laadukkaita niin, että tietoa ei sirpaloituneesti varastoitaisi toisistaan irrallaan oleviin järjestelmiin. Näin voitaisiin antaa esimerkiksi rajavartiostolle, poliisiviranomaisille ja lainvalvontaviranomaisille ylipäätään pääsy tietojärjestelmiin helposti niin, että ne voivat tehdä työnsä aina perusoikeuksia kunnioittaen ja tietosuojapuitteistoa kunnioittaen ja käyttöoikeuksia kunnioittaen. Mm, aiemmin mainitsin sidotryhmät ja olemme kuulleet muun muassa Euroopan tietosuojaa valtuutetun kannat ja perusoikeusviraston kannat, jotka ovat äh, olleet suureksi hyödyksi, kun olemme äh, valmistelleet ehdotusta ja sen äh, rakennetta ja uskomme, että olemme vastanneet näihin huolenaiheisiin. Tässä kyse ei ole sitä, että sulautetaan olemassa olevat tietojärjestelmät yhteen, eikä että siitä, että kerättäisiin enemmän tietoja. Ei, vaan siitä, että tiedot kerättäisiin paremmin yhteen niin, että niitä voitaisiin käsitellä paremmin ja näin kansalliset viranomaiset voisivat paremmin puuttua rajat ylittäviin uhkiin, löytää rikollisia ja terroristeja ja näin Euroopasta tulee turvallisempi paikka lainsäädännön puitteissa. Tätä kansalaiset meiltä pyytävät ja mielestäni voimme nyt vastata heidän pyyntöönsä yhdessä yhteistyössä ja joulukuussa saatte sitten ehdotuksemme. Kiitos oikein paljon. Thank you very much, Paljon kiitoksia, komission King. Nyt käännymme teidän puolenne ja aloitamme keskustelun. Puhujan listalla on viisi nimeä. Okay, uh, first who asked for the floor was uh, Ms. Lopez Aguiar pyysi ensi Thank you, Commissioner King. Thank you. Kiitoksia komission jäsen siitä, että tulitte tänne keskustelemaan kansalaisvapauksen valiokunnan jäsenten kanssa tästä edistyksestä, jota vielä pitää tapahtua vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Eli millaisia kokemuksia teillä on tähän mennessä? Kysyntäähän on ollut jo vuosikausia ja tiettyjä kokemuksia on kertynyt ja ne täytyy nyt ottaa huomioon. Sopimukset, joita on solmittu aikaisemmin, kun ajatellaan nyt tätä vapauden turvallisuuden oikeuden aluetta ennen kuin se luotiin Lissabonin sopimuksella ja astui voimaan, niin meillä oli tietyissä hallituksissa kokemusta, joka liittyy tähän kysyntään. Ja sitten tehtiin poliittisia teknisiä järjestelyitä, jotta voidaan vaihtaa tietoja rikostutkimuksista ja rikollisista menettelyistä ja erityisesti rikosrekistereistä. Ja voisitko kertoa vähän näistä kokemuksista, joita on hyödynnetty komission puolella? Ja sitten toinen kysymys. Kokemuksista voidaan oppia, kun ajatellaan hajautettuja jäsenvaltioita, joissa on eri viranomaisia ja turvallisuus velvoitteita. Turvallisuuspolitiikka on hajautettu, kuten esimerkiksi Belgiassa, mutta se koskee myös Espanjaa. Siellähän näiden tietojen yhteensopivuus eri poliisivoimien välillä ei vielä ole toteutunut. Ja haluaisin kuulla siitä, kuinka pitkälti komissio on ottanut huomioon nämä kokemukset koska sitten kun se tekee lainsäädäntöehdotuksia, silloin pitää asettaa nämä asiat uusiin puitteisiin. Eli täytyy katsoa näitä ongelmia. Meidän ei pidä enää vitkastella, meidän pitää nyt korjata nämä puutteet nopeasti. Kiitos. Kiitos, seuraava Zippel. Paljon kiitoksia. Tämä lyhyt elokuva, jonka Viro näytti, oli erittäin inspiroiva ja aina kun komissio ja sen King on paikalla ja puhuu yhteiskäytettävästä, se kuulostaa hyvältä. Mutta jatkaisin sitä, mitä kollega sanoi. Joskus vaikuttaa siltä, että erityisesti jäsenvaltiot kannattavat yhteiskäytettävyyttä, koska se tarjoaa heille mahdollisuuden piilotella – omien vaikeuksiensa välttämiseksi. Jos näitä vanhoja ongelmia miettii, niin usein monissa tapauksissa ongelma ei ollut yhteiskäytettävyys. Joskus yksinkertaisesti se, että viranomaiset jäsenvaltioissa eivät vaihtaneet tietoa. Tai ne unohtavat syöttää jotain järjestelmää Euroopan tietokantoihin – Näitä ongelmia ei yhteiskäytettävissä paranna. Estinkin jo eilen jollekin esille kysymykseen, kysymyksen tiedon laadusta, puhu datan teknisestä laadusta tai sormenjäljistä. Sanotaan, että tätä ollaan ratkaisemassa, että saataisiin tasalaatuista dataa sillä puolella. Mutta jos kentällä ihmisten kanssa keskustelee, Kysymys on siitä, minkälaista dataa ja missä vaiheessa tutkintaa tietoa syötetään. Otan toisen esimerkin, joka ei koske yhteiskäytettävyyttä. Kun puhumme arvon perätysmääräyksestä, oli selvää jo alusta, että tämä ei ole järjestelmä millekään pikkurikoksille, vaan isommille rikoksille – mitä järjestelmää siis järjestelmää pitäisi sitten antaa jonkunlainen vähäinen epäilys, voiva, voimakas epäilys vai tieto siitä, että ihminen on varmasti mukka, tekemässä rikosta. Joku kynnysarvo pitäisi olla ja kansallisilta viranomaisilta kuulun, olen kuullut, että kynnykset ovat erilaiset ja kun näissä tietosiiloissa on eri kynnykset, niin kysyisin, onko neuvosto ja toivottavasti, onko komissio toivottavasti neuvosto pyrkinyt siihen, että tieto olisi tasalaatuista, ei ainoastaan teknisesti, mutta myöskin toisella puolella. Ja analyyseista sanoisin saman, ikävä kyllä tämä ei ole vastuulla, mutta kun tilanteita ja dataa analysoi ja miettii, mitä tietoa laitettaisiin eri tietokantoihin, niin joskus on kuilu. Kansallisen äh, laivalvonnan puolella osaamisen ja ammattilaisten vaatimusten välillä. Yhteiskäytettävyys voi auttaa tiedon käsittelyä tiedon hakua, mutta analysoinnin suhteen se ei auta, ellei mä tee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Herra Kölju. Thank you so much, Chair. Thank you to the... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle. Minullakin on pari huomiota. Ensinnäkin SIS-järjestelmä. Schengenin tietojärjestelmä on ja tulee olemaan kaikkein tärkein järjestelmä sekä rajavalvonnassa että sisäisessä turvallisuudessa EUn alueella. Ja tämä huomio nyt ei liity mitenkään henkilökohtaiseen ylpeyteen, vaan haluaisin vain korostaa, että kun ajatellaan tätä horisontaalista ulottuvuutta, niin meidän täytyy ottaa huomioon erityispiirteet, joka järjestelmällä on EUn Tietojenhallintastrategiassa. Sitten tämä toimivuuspaketti on ollut työn alla jo jonkin aikaa. Meillä on korkean tason työryhmän raportti, josta komissio puhui. Sitten tiedonantoja komissiolta, tutkimuksia. Ja nyt varmasti sitten vaikutusten arviointeja. Näin saamme sitten selkeän kuvan näistä järjestelmistä – ja siksi ehdotukset yhteen toimivuudesta ovat sellaisia, että niillä pitää pyrkiä kahteen tavoitteeseen. Ensinnäkin johdonmukaisuus kaikkien tietojärjestelmien välillä EU:ssa ja meidän pitää käyttää parhaita välineitä loppukäyttäjien kannalta. Ja samalla tietysti täytyy suojata perusoikeuksia. Muistuttaisin esimerkiksi, että nämä niin sanotut siilot olivat vaihtoehto, eivätkä mikään tekninen rajoitus siinä vaiheessa, kun järjestelmät hyväksyttiin. Nyt niitä ei tarvitse yhdistää, kuten komission jäsen ihan oikein totesi. Me tarvitsemme välineen, jonka avulla voidaan tehdä nopeammin ja tehokkaammin hakuja järjestelmissä, noudattaen tietysti oikeusperustaa. Hakuikkuna on esimerkki siitä, että loppukäyttäjille pitää tarjota parempia välineitä ja samalla suojellaan kansalaisten oikeuksia. Yhteentoimivuus ei ole tavoite sinänsä, eikä se myöskään voi olla syntipukki jäsenvaltioille, jotka eivät luota toisiinsa. Jäsen... Nämä tietojärjestelmät ovat vain niin hyviä kuin jäsenvaltiot haluavat jakaa tietoja keskenään. Yhteentoimivuus on väline, jolla parannetaan tämänhetkistä tilannetta. Ja lopuksi vielä komission jäsen kiitoksia siitä, että komissio ja te olette ottaneet parlamentin mukaan tämän prosessin jokaiseen vaiheeseen. Jatkamme tätä keskustelua ja jatkakaa tällä rakentavalla tiellä. Kiitos. Respect. Kiitos, puheenjohtaja. Nopeasti kahden pohjan jälkeen sanoisin, että ryhmämme puolesta, että tämä on teksti vastaa pyyntöön, joka olemme estäneet muutama vuotta sitten, että me saimme tiedonvaihtovälineisiin enemmän johdonmukaista koherenssia. Saadaanko me tuloksia tehokkaasti? ja kiitämme komissiota yrityksistään, ja on pyrkinyt selkeyteen, koherenssiin ja Sajodian King on päättävästi pyrinyt luomaan välineet, joka palvelee tarvettamme luoda toim- toimiva järjestelmä, joka suojelee kansalaisia paremmin ja suojelee myös Schengen-järjestelmää. Minulla on kaksi pientä kysymystä. Kollegat ovat samaa mieltä, jotka ovat teknisiä. Tämä koskee kahta eri tietokantaa, jolla on eri tavoitteet. Ja jos osuma tulee jossakin järjestelmässä, positiivinen tai negatiivinen, miten viranomaiset saavat lisätietoja ja kuka antaa pääsyn siihen. Mitä takeita, turvatakeita tämä järjestelmä takaa? Kaikki ovat varmasti samaa mieltä myös siitä, että tiedon määrä ei, ei ole tärkeintä, vaan sen laatu. ja tästä päädymme kysymykseen, jota esitetään usein – Kysymys on, miten tämä politiikka toimii jäsenmaissa, jos jäsenmaat eivät vie tietoja järjestelmään tai vie oikeita tietoja tietojärjestelmään. Tämähän on aika usein tilanne. Miten te tämän ongelman ajatte ratkaista? Ei yhteiskäytettävyys, vaikka se on tärkeää ratkaista tätä ongelmaa. Kysymys on tekninen, mutta se pyrkii johdonmukaisuuden tehokkuuden kasvattamiseen. Onko teillä vastauksia? Merci. Uh, Mrs. Corazza Bild. Corazza Bild. Chair, I very... Kiitos puheenjohtaja. Tuen kovasti komission työtä uh, näiden uh, turvallisuus- ja maahanmuuttoalan uh, tietojärjestelmien äh, toimivuuden parantamisessa. Tämä olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten. Ei tässä paranneta äh, kenenkään äh, tai vahvisteta kenenkään sellaisen pääsyä tietoon, jolla sitä ei ole nytkään. Ei, vaan että tiedot ovat helpommin niin oikeutettujen käsillä käytettävissä ja että perusoikeuksia luonnollisesti kunnioitetaan. Kyse on kansalaisten suojelemisesta tehokkuuden kautta näin voidaan tehokkaammin nämä äh, rajat ylittävää rikollisuutta ja terrorismia torjua. Kyse ei myöskään ole tietoa kantojen sulattamisesta toisiinsa, vaan äh, yhdistää niitä niin, että ne viestivät keskenään, ne eivätkä ole täysin toisistaan erillään. Voisitteko vielä auttaa meitä selittämään kansalaisille sitä, että tämä ei todellakaan äh, ole mitenkään tietosuojaa, yksityisyyden suojaa, kansalaisoikeuksia ja vapauksia vastaan. Niin kuin Birgit sanoi, tässä jäsenvaltioissa on hyvin paljon epäluottamusta ilmassa. Ne eivät ole valmiit jakamaan tietoja toisilleen, enkä syytä tästä nyt suinkaan kaikkia jäsenvaltioita, mutta kun me parannamme yhteentoimivuutta, tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, niin tarvitaan samalla sitten jäsenvaltioilta halua tehdä yhteistyötä ja meidän tulee todella varmistaa jäsenvaltioille, että tämä tehdään hyvin turvallisesti ja vastuullisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitos. Yes, thank you. Thank you very much. Um... Kiitoksia suurlähettiläs, kiitoksia komission jäsen King. Ja kiitos myöskin komission yksiköille tästä teknisestä briefing-tilaisuudesta, joka järjestettiin eilen. Sieltä saimme paljon tietoa, vaikka olikin maanantai-ilta, puoli kahdeksan maissa. Yhteentoimivuus on tosiaan tärkeä askel eteenpäin, jotta voidaan varmistaa se, että voimme hyödyntää näitä järjestelmiä ja varmistaa, että tiedot, joita meillä on käytössä, että niitä hyödynnetään mahdollisimman paljon, jotta voidaan parantaa kaikkien turvallisuutta. Ja pidin myöskin tästä videopätkästä. Siinähän todettiin, että tämä saattaa olla tekninen ja pitkävetinen, mutta se on hyvä, ei aina tarvitse olla niin kauhean jännittävä tai viihdyttävä. Eli pidetään tämä näin teknisenä ja tylsänä, mutta hoidetaan asia niin, että järjestelmä toimii. Ensinnäkin se tarkoittaa, ettei meidän pidä nyt keksiä pyörää uudelleen, kuten komission jäsen ihan oikein totesi. Paljon työtä on jo tehty tai tehdään juuri tällä hetkellä. Te puhutte Etiaksen, Eurodaxin kolmansien maiden kansalaiset. Eli nämä ovat asioita, joita parlamentissa on hiljattain käsitelty tai käsitellään vielä parhaillaan. Eli paljon työtä tehdään myös täällä parlamentissa, ja vaikka se ei aina ollut, ollut helppoa, niin olemme aina löytäneet rakentavia kompromisseja. No sitten tämä yhteentoimivuus. EDPS hän ehdotti, että jos halutaan tehdä kunnolla, niin tarvitaan uusi oikeusperusta – monia järjestelmiä varten. Onko tämä asia, jota kohti ollaan menossa, vai onko meillä horisontaalinen lähestymistapa, vai onko tulevina kuukausina tulossa sitten näitä ehdotuksia, joista on viime aikoina puhuttu, jotta voidaan varmistaa, että ne toimivat tosiaan yhteen. Sitten toinen asia. Meidän täytyy varmistaa, että ettei jatkuvasti mietitä uusia ajatuksia, vaan täytyy varmistaa, että se mitä meillä nyt on, myöskin toimii käytännössä. Tämä liittyy tietojen laatuun ja yksi asia, josta ette puhunut, oli tämä tietovarasto. Tästähän puhuttiin korkean työryhmän asiakirjassa, eli siitä voitte kertoa ehkä hiukan lisää. Ja sitten tärkeää oli se, että jäsenvaltioilla pitää olla välineitä torjuakseen identiteettipetoksia omilla alueillaan. Ja eilen olin kyllä hyvin yllättynyt, kun kuulin Alankomaista uutisia. Eli jäsenvaltioille pitää antaa välineitä, jotta ne havaitsevat näitä identiteettivarkauksia, mutta meidän täytyy varmistaa, että näitä välineitä myöskin käytetään. Jos ajattelette vaikka sormenjälkiä passeissa, näinhän on tehty vuodesta 2009 eurooppalaisesta lainsäädännöstä johtuen, jotta voidaan torjua identiteettivarkauksia, niin tätä ei oikeastaan koskaan ole käytetty Alankomaissa. Eli sen lisäksi, että annetaan näitä välineitä, niin pitää varmistaa, että näitä välineitä käytännössä myöskin käytetään. Rift, please. Albert, kiitos. Voin olla aika monen kanssa Järkaalien kanssa. Hän puhui yhteiskäytettävyyden ideasta – ja eri käsitteen, mutta emme ole peruskysymyksistä kuitenkaan samaa mieltä. Olen samaa mieltä sen kanssa, että yhteisen haku käyttöliittymä kautta luomme lisäarvoa ja myös tekninen yhteiskäytettävyys on tärkeää, jotta tietoa voidaan nopeasti vaihtaa ja käyttää tehokkaasti. toisaalta olen kovasti sen kanssa samaa mieltä, että tämä pitäisi toteuttaa muuttamatta prosessin oikeusperustaa tietojen käsittelyssä. Että tämä legitimoitaisiin taitauden luottamus siihen, että tämä on parempaa tiedon käyttöä sen sijaan, että tiedon käsittelyyn lisättäisiin oikeusperustaa. Ja joskus sitten herra kysymys, onko ehdotus epäselvä? Koska me saisimme yksityiskohtaisempia ideoita ehdotuksesta, koska kysymys hakukäyttöliittymästä on hyvin erilainen kuin se, mitä, mikä täällä on mainittu, eli että järjestelmät puhuvat toisilleen. Sehän on jotain muuta. Järjestelmällä on hyvin erilaiset tarkoitukset ja kannalla on eri datakokonaisuudet ja olemme lainsäätäjänä päättäneet yhdistää tietyn datan tietyn tarkoitukseen ja käyttää toista dataa tässä tarkoituksessa. Kysymyshän on hänen välttämöiden ja suhteellisuusperiaatteen täyttämistä. Montako järjestelmät puhuvat toisilleen päivittäin? Pelkään vähän sitä, mitä tapahtuu, jos ei selkeitä suuntaviivoja anneta. jää vähän vaikea nähdä oikeusperustaa muuttaessakin, josko nämä prioriteetit muuttuvat. Rovia Merci, Madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä eri alustuksista sekä tänään että eilen. Niiden avulla paremmin ymmärrämme, millaisia ehdotuksia komissiosta on tulossa. Yhteen toimivuus tähtää siihen, että meillä on käyttöliittymä, jossa voidaan tehdä hakuja kaikista näistä järjestelmistä yhdellä klikkauksella. Eli näin lähennetään näitä turvallisuustietoja, rajaturvallisuustietoja ja maahanmuuttoon, laittoman maahanmuuttoon liittyviä tietoja. Aikaisemmin nämä asiat on hoidettu erikseen. Eli nyt haluaisin tietää, miten varmistetaan se, että toimitaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja toimitaan ainoastaan tarpeen pohjalta. No sitten järjestelmät ja sitten viranomaisten pääsy eri järjestelmiin, koska järjestelmästä riippuen viranomaisilla on eri tavalla pääsy näihin tietokantoihin ja kaikki viranomaiset eivät saa kaikkia tietoja käyttöönsä. Te ette puhuneet mistään uudesta tietojenkeruusta, mutta siitä huolimatta, kun nyt katsotaan näitä samanaikaisia uudistuksia, SIS-järjestelmä, ES, ETIAS, kun ajatellaan näiden uusien tietojen määrää, niin se jatkuvasti vain kasvaa. Se ei liity tietenkään toimivuuteen vaan näiden eri siilojen muutoksiin mutta viime kädessä lopputulos on sama. Meillä on tämä siis returjärjestelmä. Siellä mainitaan vaikka, jos joku on laittomasti ylittänyt rajan. Ja sitten katsotaan, miten järjestelmässä pystytään puuttumaan tähän tilanteeseen – ja sitten on henkilöitä, joita epäillään jostain rikoksesta. En nyt tiedä, millä tavalla voidaan tällä tavalla rajoittaa tätä hakua. Sitten laatu. Muiden tavoin vähän mietin, mikä on jäsenvaltioiden vastuu näissä kysymyksissä. Tässä järjestelmässähän jäsenvaltiot syöttävät tiedot sisään, eli miten voidaan parantaa laatua, jos luodaan siis tämä käyttöliittymä. Eli millaista valvontaa sitten on näiden tietojen suhteen, joita saadaan jäsenvaltioista. Ja sitten tämä viimeinen kysymykseni. Kun ajatellaan perusoikeuksia ja niiden suojelua, niin mehän emme tiedä, kuinka laadukkaita nämä saadut tiedot ovat. Ja tässä yhteen toimivuus saattaa olla vaarallista – jos ikävä kyllä tapahtuu virhe järjestelmässä jossain, niin menen vielä hiukan pidemmälle. Eli millä tavalla tämä yhteentoimivuus mahdollistaa nimenomaan sen, että voidaan korjata mahdollisia virheitä, joita on syötetty järjestelmään. Onko se mahdollista? Kiitos. Stevens, please. Stevens. Kiitos, puheenjohtaja parhaat kollegat. Kiitän molempia puhujia erittäin mielenkiintoisesta esityksestä yhteen toimivuuteen liittyen. Ymmärrän, että mm, loppuraportissaan korkean tason työryhmä pyysi huolehtimaan siitä, että yhdellä haulla saisi tuloksen yhdelle ruudulle eri Ähm, tietokannoista ja äh, odotan kyllä kovasti tällaista lopputulosta, mutta mitä teknisiä vaatimuksia on, jotta tähän päästään? Onko teknologia siis kyllä kehittynyt? voidaanko siis tämä suositus toteuttaa luotettavalla ja samalla kustannustehokkaalla tavalla teknisesti. Ja tässä yhteydessä toteaisin, että yhteentoimivuus on myös hyvin tärkeää, kun puhutaan biometrisestä tunnistuksesta – ajatellaan nyt ihan jopa identiteettirikoksia, petoksia. Pidän erittäin hyvänä siis tätä ehdotusta, mutta kysyisin komission jäsen King, että onko realistista todella saada aikaan tällainen toimiva yhteen toimivuusjärjestelmien välillä. Kiitoksia jatkan nyt vielä englanniksi. Kysyisin, että mitä kourin tuntuvia parannuksia voidaan saada aikaan, kun pyritään hallinnoimaan laitonta maahanmuuttoa ja siihen liittyviä muita ilmiöitä ja tuleeko mikään ehdotus hyödyttämään kaikkia jäsenvaltioita kaikki, kaikki, samalla tavalla, niin että kaikki jäsenvaltiot hyötyvät, ja onko mahdollisesti jäsenvaltioita, joille tulee suuria ongelmia täytäntöönpanossa, ja mitä tälle asialle voitaisiin tehdä? Entäpä kyberturvallisuusriskit, tulevatko ne nousemaan tässä esiin? Mitä teknisiä ja organisatorisia toimia voitaisiin odottaa EU-lisältä ja jäsenvaltioilta? Onko selkeitä yhteyksiä ongelmien ja teknisten ratkaisujen välillä, joita korkean tason työryhmä esitti? Ja ovatko, onko tavoitteet todella määritelty tarpeiden mukaisesti selkeästi. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Mitä epätoivottuja tai äh, yllättäviä äh, seuraamuksia tällä ehdotuksella voisi olla kansalaisten elämään, kun ajatellaan vaikkapa tietosuojaa ja oikeutta yksityiselämään? Mitä epätoivottuja yllättäviä vaikutuksia voisi olla joko jäsenvaltioiden tasolla tai Euroopan unionin tasolla. Kiitos paljon. Mr. Kesar Foss. You didn't ask for the floor? Okay, fine. It's... Ette halua puheenvuoroa. Rova Gomez. Komission jäsen. Anteeksi. En ollut ajoissa kuullakseni teitä, mutta seurasin keskustelua samalta linjalta eilen. Kysyin teiltä, kysyisin tästä yhteiskäytettävyydestä. Meillä on tämä rajavarti valvonta pakkomielle. Mutta tästä alueelta ei ole mitään valvontaa tai tällaista lumenvalvontaa ja siellä ei ole yhteiskäytettävyyttä, kun ei ole mitään käytettävyyttäkään. Ajattelen esimerkiksi yksityisiä koneita, jotka lentävät lentokentille tai tulevat muista EU-jäsenistä tai ulkopuolelta. Kukaan ei ole kiinnostunut keräämään dataa lentohenkilökunnasta, matkustajista tai mitä siellä Lennätetään voi olla ihmisiä, huumeita, käteistä, ei oikein mitään valvontaa. Asettammeko me liikaa yhteiskäytettävyydestä, kun me mahdollistamme tämän? Ja tässähän nuo matkustajanumerot eivät päde. Ihmisellä on rahaa, omaa tai rikollisjärjestön rahaa. Voivat pilkata työtämme, kun meillä on tämä rajavalvonta pakkomielle. Thank you, Mrs. Gomez. Kiitos, Gomez. Ja nyt käännyn komission puolelle. Ensiksi suurlähettilässä. <clears throat> Thank you so much. Kiitoksia. Aluksi halusin korostaa, kuinka pitkälti neuvosto on samalla linjoilla komission kanssa näissä asioissa. Ja se on tietysti hienoa. Mutta nyt kun kävimme tätä alustavaa keskustelua parlamentissa, niin voin sanoa, että monet parlamentin jäsenet ovat ihan samalla kannalla. Ja kuuntelin näitä puheenvuoroja ja olisin voinut välittömästi allekirjoittaa nämä ajatukset. Esimerkiksi se, mitä Coelho sanoi. Se, mitä sanoit, oli lähestulkoon kopioitu neuvostosta. Ja monet ihmiset korostivat juuri sitä, että toimivuus ei ole mikään taikasauva. Kumpa olisikin? Kumpa meillä olisi jotain, joka ratkaisisi kaikki nämä ongelmat saman tien? Mutta toimivuus on tekninen parannus, kun käytetään näitä tietokantoja. Ja kuten Koe jo totesi, tässä on ajateltu loppukäyttäjää. Ja nyt ikävä kyllä muista kaikkien puhujien nimeä, mutta joku totesi, että jäsenvaltioiden välillä on eroja ja kaikki eivät nyt kovin halukkaita ole jakamaan tietoja muisten kanssa. No nyt puhutte virolaiselle. Me katsomme, että yhteentoimivuus on yksi maailman luonnollisimmista asioista. Meillä ei ole mitään uskonnollista ongelmaa tämän suhteen. Ja me kiinnitämme paljon huomiota myöskin rajavalvontaan. Mutta yksi esimerkki eri alalta, mutta se kuitenkin liittyy tähän. Tehän tiedätte, että yksi meidän suurimpia ongelmiamme tällä hetkellä liittyy Välimeren tilanteeseen ja me yritämme rakentaa parempaa EUn laajuista rannikkovartiostoa. Meri, Välimerellä on eri operaatioita käynnissä. Siellä käsitellään nyt viranomaisten ja sotilasviranomaisten välisestä tietojenvaihdosta. Ja tästä juuri puhuttiin, eli jäsenvaltiossa on tiettyjä perinteitä luottamuksen ja epäluottamuksen suhteen. Ja omin silmin olen nähnyt, että tilanne paranee. Enemmän luottamusta nyt on syntynyt ja syntyy joka päivä jäsenvaltioiden välille. Ja nyt kun meillä on näitä teknisiä ratkaisuja, niillähän voidaan parantaa joka päivästä toimintaa ja saamiamme tuloksia. Ja toivon, että pystymme myöskin parantamaan tätä psykologista puolta, samoin kuin oikeusperustaa ja teknisiä vaatimuksia. Ja joku mainitsi tämän EU-lisän. Sehän on virasto, jonka tehtävänä on käsitellä myöskin tietojen laatua. Tätä asiaa on työstetty. Meillä on jo tiekartta ja suunnitelmaa näiden tietojen laadun parantamiseksi. Yhteensopivuus ikävä kyllä ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta sillä tavalla päästään edes minimitasolle, eli 2000-luvun vaatimuksiin. Ja joku puhui siitä, että järjestelmät puhuvat keskenään. No ikävä kyllä, emme ole ihan siinä vaiheessa vielä. Se, että järjestelmät puhuisivat keskenään ilman meitä, niin se olisi jo keinoälyä. No sekin on esityslistalla ja tämä saattaa toteutua nopeammin kuin uskommekaan, mutta tällä hetkellä puhutaan vielä ihmisistä, jotka käyttävät näitä tietoja pohjalta, jonka me olemme luoneet ja josta on sovittu yhdessä. Päätäkin nyt tähän ja toivottavasti komission jäsen voi sitten kertoa tästä komission ehdotuksesta. Kiitos. Kiitoksia suurlähettiläs. Komission jäsen King. Kiitos kysymyksestä. Me olemme todella omistautuneet näille, näille kysymyksille. Heijastele sitä, mitä suurlähettiläs juuri sanoi. Ja täällä herra sen kuvausta. Osa tästä on tylsää ja vähän teknistä. Ja vähän hämärää. Miksi haasteista on selittää, mitä me teemme. Mutta selittää myös, mitä emme tee. Me tulemme ratkaisemaan kaikkia tänään mainittuja ongelmia yhteiskäytettävyydellä. Emmekä me koskaan aikoneet ehdottaakaan ratkaisevamme kaikkia ongelmia yhteiskäytettävyyden avulla. Ehdotuksemme yhteiskäytettävyyden lisäämiseksi on suunnattu siihen, että saamme parhaamme irti nykyisistä tietokannoista, tietokannoista, joista olemme ja päättäneet aukoilla että mitä Rava Ganes, olette tehneet työtä keskittymään johonkin aukoihin, ja voimme palata siihen, että jotakin aukkoja on. Tämä ei muuta tietokantojen toimimista. Se luo uusi se, se luo uusia tietokantoja, Tero Versio sanoi, ää, eri tietokantoja koskevat eri päätökset, ja te harkitsette ni, niitä, ja se erityisesti ovat osa lainsäädäntöprosessia. Haluamme kuitenkin sen, että kun olemme päättäneet, että meillä on tietty tietokanta, sitä pitäisi käyttää tehokkaasti. Osa alkaa herra Raves Aguilarista ja Ravesipelistä. Sateessa sanoi, että tuo on ihan oikein, mutta ei tapa aukot siinä, miten jäsenvaltiot käsittelevät informaatiota. Olette ihan oikeassa ja työskentelemme yhdessä puuttuaksemme näihin kysymyksiin. Mutta sinänsä yhteiskäytettävyys puuttua e eu on yhteisiin tietokantoihin. Ajatellen sitä, mitä jäsenvaltioiden tässä pitää tehdä. Meillä varmasti tulee olemaan muitakin mahdollisuuksia. Meidän täytyy pyrkiä sovitun täyteen täytäntöönpanoon. Meidän täytyy käyttää kaikkia välineitä käytässämme mukaan lukien rikkomus menettelyt, jotta jäsenvaltiot saada pysymään vast- vastuullisina, emme mitenkään kavahda menettelyjä. Meidän täytyy ottaa jäsenvaltioita myös rahoituksen parten käytänteiden suhteen. Meidän täytyy olla valmiita myös muuttamaan sääntöjä. Olen täysin samaa mieltä, että Schengenin tietojärjestelmä on ydinaluettamme ja pyrimme vahvistamaan Schengenin tietojärjestelmää tuollemme. Pyrimme luomaan velvollisuuden jakaa terrorismiin kytkeytyvää informaatiota. Ei sitä pidä kainostella ja teknologiaa pitää käyttää. Ensinnäkin pitäisi hyödyntää sitä, että jäsenvaltiot lataavat tietoa enemmän että ne jakavat tietoja, että sanovat haluavansa jakaa, että tekisivät tämän nopeasti ja tehokkaasti. Tämä työtä, että pitää jatkaa. Mutta samaan aikaan ajatellen kollektiivisia järjestelmiä, me haluamme niistä parhaat tehot irti. sen asettaminen, että ne toimivat, rohkaisee jäsenvaltioita myöskin jakamaan, kuten suunnittelija sanoi. Tässä on mahdollisuus tällaiseen hyvään kehään, itseään vahvistamaan järjestelmään. Ja sitten nämä jaetut järjestelmät ovat tehokkaampia niin, että kentällä poliisit ja raivartijat käyttävät niitä enemmän ja kokevat, että nämä toimivat paremmin, Luokannusteita, jotta jäsenvaltiot jakaisivat lisää tietoa. Ei se kaikkia ongelmia ratkaise, mutta tähän pitää pyrkiä. Sitten pari kysymystä yhteiskäytettävyydestä ja ehdotuksestamme. Jotakin ehdotuksen piirteitä me kestelemme myöskin palautetta, jota saimme meidän asiantuntijoilta anteeksi, jos me koko ehdotusta keskustele tänään. Meillä on siihen muutta mahdollisuuksia. Me olemme nyt yleisviivat käyneet läpi. E- emme sano, että olemassa olevilla välillä tulee lisää oikeusperustaa. Meillä on laajalainen lähestymistapa, joka merkitsee, että muutoksia saattaa tulla niihin menettelyihin, että sovelletaan olemassa olevia järjestelmiä. Siksi täytyy puhua yksityiskohtaisesta yhteiskäytettävisen ehdotuksen oikeudellisista seurauksista. On tärkeää olla seurattava ja sanoisinkin siksi, että emme johdeta mitään, mikä muuttaa oikeutta tiedon pää äärelle. Meillä on vielä yksityiskohtia tai sen päättäneet, mutta olemme miettineet, että voisiko olla parannuksia sääntöihin ja menettelyihin, eli näihin prosesseihin, joilla datan käyttöoikeuksia käyttää. Täytyykö olla aina etukäteiskonsultaatiota tietoisen viranomaisen kanssa haluaa kattaa muuta kantaa. Voisiko joskus olla mahdollisuus yhdistää hakuja? Ei niin, että saisi tietoa, johon ei ole pääsyä, vaan että lyhennettäisiin prosessia oikeuden toimimaan. Tästä haluamme puhua lisää. Jos ehdotamme, kuten saatamme. että joidenkin prosessien nopeuttamiseksi me otamme tällaisen osuma- ei osumajärjestelmä, johon Rava Griesbeck viittasi. Silloin haluan tehdä täysin selväksi, että tuollaiset ehdotukset vaativat olemassa olevia käyttöoikeuksien ja niiden kunnioittamista. Jos me tekstin ehdotamme niin selväksi se tulee tekemään, että osumaan jatkokestelyä varten lisätietojen saamiseksi, jos järjestelmässä on lisätietoja viranomaisen. Täytyy sitä, että tiedon kestelyehdot, tällä täytyisi olla pääsyoikeudet dataan. Esimerkiksi oikeuden määräys tai mikä tahansa määräys tai lupa, joka olemassa olevissa oikeusvälineissä säädetään, joka vastaisi ex ante verifiointia. Mikään näistä oikeuksista ei muuttuisi. Kysymys datan varastoinnista, johon viitattiin Tämä on EU-lisää ehdotuksessa mukana. Emme ole unohtaneet sitä. Kysymys on tiedon laatua koskevasta työtä, jota haluamme tehdä eu parissa. Ja sitten mahdollisesti harhaanjohtavat metaforat, jotka herra Albrecht otti esille, olet oikeassa. Täytyy olla tarkkana. Kun pyrimme sanoa kuvaamaan työtä, me ei saa johtaa väärää. Ja ihmiset puhuvat siitä, että eri järjestelmät puhuvat toisilleen. Pyrimme löytämään keinoja, joilla pyrimme eliminoimaan useamman identiteetin olemassa eri järjestelmissä. tulemme teemme ehdotuksia datavarastoksi, joka poistaisi mahdollisuuden, että eri järjestelmästä käytettäisiin eri aliaksia. Jos minä tuota lausetta käytän, minä ajattelen sitä. En ajattele mitään jatkuvaa vuorovaikutusta eri järjestelmien kesken, joka mahdollistaisi olemassa olevien pääsyoikeuksien kiertämistä. Emme tule ehdottamaan mitään, joka menisi tuohon suuntaan. Toivottavasti tuo ainakin vähän rahoittelee teitä. Kelly ja Kortsavilt. Olen samaa mieltä. Meidän täytyy tehdä ehdottomasti selväksi tekemisiämme selittäessämme. Että me mitenkään puutu yksityisyyteen tai perusoikeuksiin, kuten videossa todettiin. Aliaksilla ei ole yksityisyyden suojaa. Toimme kansalaisten perusoikeuksia. Jos voimme antaa parempaa tukea rajavartijoille poliisille, nykytietokantojen käyttämisessä täysimittaisesti. Haluaisin jatkaa tätä keskustelua Seuraavalla kerralla me keskustelemme asioista konkreettisten ehdotusten pohjalta ja silloin pystyy vastaamaan paremmin rouva Stevensin kysymyksiin mukaan lukien, mitä käytännön hyötyjä on tai mitä haittoja voisi olla vaarana, koska meillä on vaikutusarviointiehdotuksen tukena ja kerromme myöskin, mikä on täytäntöönpanon aikajana jatkamme keskustelua teidän ja kanssa ehdotuksesta hyväksymiseksi. Kiitoksia, komission jäsen King. Oli hyvä kuunnella teitä. Ja nyt pyydän herra Viberaskia, Euroopan tietosuojaviranomaisen varajohtajaa Pyydämme häntä esittelemään äskeistä asiakirjaansa, jossa käsitellään tiedon yhteiskäytettävyyttä oikeuden ja vapauden alueella. Kiitoksia teille molemmille keskusteluista. Yes, yes, Okay. Okay. Well, uh, I will give the floor to you. No niin, nyt te saatte puheenvuoron. Meillä on 15 minuuttia aikaa, ehkä 20, jos nipistään vähän seuraavasta kohdasta aikaa. Eli koettakaa pysytellä vaikka kymmenessä minuutissa ja sitten jatkamme keskustelua. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, arvoisa puheenjohtaja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Kiitos kutsusta ja tilaisuudesta keskustella kanssanne tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta, kun niitä vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alalla käytetään. Minun tehtäväni on esitellä tuon pohdinta-asiakirjan päälinjat. Giovanni Puttarelli, joka on tietosuojavaltuutettu vasta muutama päivä sitten allekirjoitti tämän asiakirjan. Tietosuojavaltuutetulta pyydettiin kommenttia siihen, että näitä Euroopan unionin tietokantoja pyrittäisiin saattamaan yhteen toimivimmaksi ja olemme varmoja siitä, että kun puhutaan laillisesta ulottuvuudesta, teknisestä ulottuvuudesta, ajatellen myös näitä vapaa turvallisuuden alueen tietokantoja, niin yhteen toimivuusratkaisut niin rakenteeltaan kuin lainsäätäjän, käyttäjien ja Euroopan unionin ja kansallisenkin tason puolelta ovat tehottavia, tehokkaita niin, että tällä tietojen vaihto tehostuu, että viranomaiset saavat oikeat tiedot oikeaan aikaan. Ja keskustelut, jotka käynnistyivät tänään, ovat vasta yksi vaihe pitkissä keskusteluissa, keskusteluissa, jotka eivät varmaan koskaan pääty, kun puhutaan julkishallinnon säilyttämistä ja käsittelemistä tiedoista ja tästä tietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutettu katsoo, että tietokantojen yhteentoimivuus, kun Äh, se toteutetaan oikealla tavalla, voi toimivaltaisia viranomaisia auttaa käyttämään näitä laajoja tietokantoja ja tietenkin myös sitten vähentämään näitä käyttökustannuksia. Yhteen toimivuus voi olla myös tietosuojan edun mukaista esimerkiksi kun puhutaan toisiinsa yhteydessä olevista tietojärjestelmistä, joilla on samankaltaisia tietoja tai jopa identtisiä tietoja. Näin voidaan parantaa laatua ja vähentää tai välttää päällekkäisyyttä. Haluammekin käyttää tätä keskustelua äh, käynnistäksemme äh, vuoropuhelun tällaisesta yksityisyyden suoja by design äh, mallista – niin, että räätälöidysti aina tarkastellaan nämä tietojärjestelmien tarpeita. Ja kun yhteentoimivuus todennäköisesti merkitsee uutta henkilötietojen käsittelyjärjestelmää ja mallia, niin lainsäädännössä tämä on otettava huomioon ja se on tehtävä täysin perusoikeuskirjan määräysten mukaisesti, erityisesti kun puhutaan uudenlaista tietojen käsittelystä niin äh, tässä täytyy ottaa huomioon kaikki relevantit lailliset välineet ja tietenkin sitten suhteellisuus äh, tavoite äh, huomioon ottaen, jotta lainsäädäntöehdotuksesta saadaan lisätietoa, katsomme, että kattavaa arvio yksityisyyden suojasta, tietosuojasta ja perusoikeuksien toteutumisesta on välttämätöntä. Kuulimme jo korkean tason työryhmän työstä ja olemme tässä itsekin olleet mukana. NDPSn mielipide on sisällytetty tähän korkean tason työryhmän lausuntoon. On kuitenkin muistettava, että nämä kolme ehdotusta, jotka tällä hetkellä ovat käsitteillä ja joita neuvosto nyt sitten on ikään kuin tukenut komission jälkeen, siis biometrinen yhteispalvelu, yhteisportaali ja yhteinen varastointi voivat olla ensimmäinen askel pitkällä tiellä, jotka, jossa sitten muita mahdollisuuksia tulee mukaan, sillä mitä paremmin yhteentoimivuus saadaan sujumaan, sitä kiinnostavampaa sitä tulee ehkä myöskin muiden käyttötarkoitusten kannalta. Kun puhutaan yhteentoimivuudesta, usein sitä pidetään mahdollisuutena eri tietojärjestelmien viestiä keskenään, vaikkakin yhteentoimivuutta usein pidetään hyvin teknisenä konseptina. Me katsomme, että nyky ympäristössä täytyy tarkastella tiedonvaihdon tarpeellisuutta, sen poliittista toivottavuutta ja sitten mahdollisuutta ylipäätään. Viime kädessähän kyse olisi toki teknisistä toimista, mutta ne tarvitsevat myös poliittiset puitteet. Ja kun puhutaan yhteentoimivuuden eri tasoista ja kerroksista, niin esimerkiksi keskustelussa julkishallinnon järjestelmien yhteentoimivuudesta kyse on siitä, että järjestelmät voivat pyrkiä tietoa vaihtamalla yhteisen edun toteutumiseen. Ja kaikki tämä täytyy tietenkin muistaa kun puhutaan se toimivuuden semantiikasta. Tämä täällä jo, tämän täällä jo Sippel mainitsikin, että määritelmän täytyisi olla sama ja tarkoittaa samaa eh, kaikilla kielillä ja kaikissa toimivissa järjestelmissä. Ja tietenkin sitten myös eh, rakenne ja laillinen ulottuvuus täytyy ottaa huomioon. Jotta tämä olisi teknisesti mahdollista, niin eh, tiedon vaihto yleensä toimii niin, että mitä enemmän voi tehdä, sitä enemmän myös tekee. Komission jäsen King on myös tähän puuttunut. Yhteen toimivuusperiaatteessa tekisi nykytilanteesta tehokkaamman, mutta tällainen eurooppalainen hakuportaali, johon komissio nyt siis on pyrkimässä niin, että toimivaltaiset viranomaiset voisivat samanaikaisesti hakea tietoa useasta tietojärjestelmästä samanaikaisesti todella, niin tämä merkitsisi myös sitä, että näin kerätty tieto tietoa olisi joka enemmän kuin aiemmin. Enkä ole ihan varma siitä, e, etteikö tulisi uusia uutta kerättävää tietoa myös mukaan tähän kuvaan, kun puhutaan tällaisesta synergiasta, jota syntyy tietoja yhdistämällä, niin tämähän saattaa johtaa sitten ihan uudenlaisen tiedonkin kerääntymiseen ja kun tietoa sitten ristataan keskenään. Ja vaikutusarviossa viitataan myös muun muassa biometrisiin tietoihin, siihen, että biometrisiä tietoja voidaan etsiä samaan aikaan useista eri tietokannoista ja nimet, syntymäajat ja muut henkilötiedot tulisivat sitten tässä myös esiin. Ja näin kahta välinettä käyttämällä voitaisiin numerista ja biometristä dataa käyttämällä ähm, saada hyvin paljon tietoa äh, kerralla, eikä tämä sinänsä ole paha asia, mutta on muistettava äh, sitten kaikki se uusi tieto, jota periaatteessa samalla luodaan. Joskus meitä tietosuojaviranomaisia pidetään vähän tylsinä ja itseämme toistavina, kun muistutamme tietosuojan merkityksestä, mutta sehän on meidän roolimme. Joten Ehkä minä jälleen kerran pitkästytän teitä, kun sanon, että henkilötietoja täytyy käsitellä reilusti ja suhteellisesti tiettyyn tarkoitukseen kohdistuen. Se ei saa olla pyrkimys sinänsä. Ja tavoitteena täytyy olla yhteisen edun. Ja kun puhutaan näistä tavoitteista, niin vahvempien ja isompien järjestelmien syntyessä ja puhutaan juuri siitä, että eri tahot, kuten laivalvontaviranomaiset, oikeudelliset viranomaiset, rajavalvontaviranomaiset ja niin edelleen, saavat helpommin tietoa, helpomman pääsyn toisten viranomaisten tiedostoihin. Ja tämä on välttämätöntä, kun tutkitaan rikoksia ja torjutaan esimerkiksi identiteettipetoksia. Ja tässä yhteydessä täytyy muistaa yleiset poliittiset tavoitteet, jotka tässä jo mainitsinkin hetki sitten, ja sen, että ne eivät välttämättä ole aina yleisen edun kanssa samassa linjassa, kun ajatellaan vaikkapa artiklaa 52 perusoikeuskirjassa. ja tietosuojalain perusteella tämä ei myöskään anna syytä vielä tietojen käsittelylle. Siksi katsomme, että komission täytyy vielä eh, tiukemmin määritellä tämä tietojen käsittelyn luvallisuus eh, tiettyyn eh, tarpeeseen. Ja kyllähän tämä käyttäjän mielestä voi olla tarpeellista, mutta mm, ihmisten täytyy sitten myös voida ymmärtää, että Ähm, mitä tarkoitusperää varten heidän henkilötietojaan käsitellään ja mihin tämä saattaa johtaa. Muistuttaisin vielä, että juuri tässä keskustelun ytimessä, kun puhuttiin uudesta sopimuksesta Yhdysvaltain kanssa, tämä Privacy Shield keskustelu, niin tietosuojaviranomaiset ovat muotoilleet vähimmäissä vaatimukset menettelyille ja mekanismeille – joiden kautta yksityisen suojaa, tietosuojaa pyritään toteuttamaan, on luotu niin kutsuttu eurooppalaiset, eurooppalainen takuumalli, välttämättömät takut malli ja tuomioistuin on esimerkiksi EU, Kanada, PNR-tapauksessa ja Tele2-tapauksessa tehnyt päätöksiä Äh, näillä linjoilla. Me tarvitsemme todella selkeät säännöt ja äh, prosessoinnin on oltava äh, suhteellista ja tavoitteellista. Lopuksi ehkä vielä luettelo kaikkein tärkeimmistä osista tässä suosituksessamme, jonka haluamme antaa toimielimille, kun puhutaan käytännön yhteen toimi, toimivuusratkaisuista. Me tuemme yhteen toimivuutta, kun se täytäntöön pannaan oikealla, korrektilla tavalla ja että tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteita kunnioitetaan. Se voi olla hyvä, tarpeellinen väline ja se voi myös auttaa välttämään päällekkäisyyttä ja se voi parantaa datan laatua. toimivuus nähdään usein teknisenä, mutta me ymmärrämme, että se on myös tarpeen, kun ja on, on, on tarpeen myös pohtia, että halutaanko sitä todella ja mikä kaikki on lainsäädännöllisesti otettava huomioon. No nyt tässä vasta prosessi on ihan alkuvaiheessaan ja mitä tahansa sitten päätämmekin nyt tulee sitten olemaan voimassa. Ja kun rahat on sitten käytetty yhteen toimivien ratkaisujen kehittelemiseksi ja IT-järjestelmien kehittelemiseksi, niin näitä täytyy uudistaa aina sitten viiden vuoden välein. Ja 2020 tai 2022 tai jopa tätä ennen täytyy varmasti sitten jo keskustella taas uusista käänteistä ja uutuksista. Kun katsotaan tätä tausta-asiakirjaa, neuvostolta helmikuussa tänä vuonna, jossa puhutaan tietojärjestelmistä, jotka tällä hetkellä halutaan Euroopan unionissa yhteen toimiviksi, niin kun puhutaan monista eri, kuten FADO, ITRES, Eurosur, PNR ja niin edelleen, niin ne ovat sitten jo tuolla nurkan takana – tulossa mukaan tähän yhteen toimivuuskuvioon. Enkä minä sano, että viranomaiset yleisesti ottaen tätä vastustaisivatkaan, mutta näitä keskusteluja meidän on sitten oltava valmiit käymään. Ja lopuksi vielä eh, erityinen eh, yhteentoimivuuteen liittyvä ongelma, joka pyrkii eh, tai joka on pyrittävä ratkaisemaan, joka on identifioitava piakkoin. No, tiedämme, että komissio on havainnut tiettyjä ongelmia, mutta ei aina sitten käytännön ratkaisuja ole vielä löytänyt ja taustalla oleva ongelma on luonteeltaan laillinen ja tekninen. Tämä täytyy muistaa. Ja ehdotuksessa täytyisi tehdä selväksi, mitä varten eh, eh, henkilötietoja kulloinkin käsitellään ja eh, perusoikeudet, yksityisyyden suoja ja tietosuoja kysymykset nousevat aivan varmasti esiin, kunhan tiedämme lisää yksityiskohtia tulevasta ehdotuksesta ja me luonnollisesti toimielimille olemme valmiit tuolloin sitten Mm, antamaan lausuntomme, kun lainsäädäntöprosessi tässä edistyy. Kiitos. Kiitos. Arva Zippel on pyytänyt puheenvuoroa. Chair. Uh- Kiitoksia. Nostin käteni ylös, kun aloitte puhua kustannuksista ja siitä, että ehkä pystymme alentamaan kustannuksia. No, minä en siihen kyllä usko. No ehkä tämä kysymys olisi pitänyt esittää komission jäsenelle, eli onko teillä mitään käsitystä näistä kustannuksista, kun käynnistetään yhteen toimivuus? Tekniset standardit ovat erilaisia, nämä siilot ovat erilaisia. Meidän täytyy varmistaa nämä käyttöoikeudet ja myöskin niiden oikeudet, joilla on oikeus syöttää tietoja eri siiloihin. Eli tämä on monimutkaista ja me tarvitsemme erilaisia ohjelmistoja ja laitteistoja. No sitten, kuka voi syöttää näitä tietoja järjestelmään? Palaisin kysymykseen, joka liittyi tietojen laatuun. Sehän on vielä tärkeämpää tulevaisuudessa kuin tällä hetkellä, koska jos vääriä tietoja syötetään järjestelmään erinäisiin siiloihin, niin silloin nämä väärät tiedot saattavat aiheuttaa entistä enemmän ongelmia, eli miten tämä on hoidettu. No sitten tekninen kysymys. Jos tietoja laitetaan eri siiloihin, niin pitääkö ne tehdä vaiheittain? Ja entäs sitten väärien tai vanhentuneiden tietojen poistaminen? pitääkö ne poistaa kaikista siiloista erikseen vai onnistuuko se yhdellä kerralla. Ja sitten vielä yksi kysymys, jonka Stevens esitti. Eli jos kaikki nämä tiedot yhdistetään, niin lisääkö se sitten uhkaa, ja oletteko valmistautuneet myöskin näihin haasteisiin tulevaisuudessa? Kiitoksia, Rova Sipä. Kiitoksia kysymyksestä. Kun puhuin kustannusten alentamisesta, ei hakukustannuksista, hakukustannuksista ja järjestelmän luomisen kustannuksista. Vaikka kysymys ei ole keskusjärjestelmästä, vaan järjestelmien yhdist- yhteiskäytettävyydestä. Nyt niin ottaen, että jos ajatellaan meidän käyttöön, niin ehkä kustannusta alentaminen sinänsä voisi olla tavoite. Kysyt, voidaanko tehdä tämmöisellä klikkauksella. Tämä ei ole kysymys tietosuojaviranomaiselle. Ja sitä meillä tavoite, mikä tavoite sitten ole, on päätavoitteen täytyy olla operaatioiden määrän vähentäminen. Niitä saadaan vähemmällä operaatiolla toista käytettävää tietoa. Minulla saattaa olla tieto saa viranomaisella paljon kysymyksiä siitä, kuka voi käyttää mitä dataa. Mutta toivoisin, että uusien työkalujen käyttösiilojen käyttämiseksi voisi lisätä käytettävyyttä. vaikka tämä johtaa siihen, että virheet leviävät tietokannassa? Tällä on ongelma varmasti olemassa. Mutta tällä hetkellä ongelma on sellainen, että eri siilojen tiedot poikkeavat kovasti toisistaan. On paljon vaarallisempaa tiedon laadulle ja henkilön oikeuksien puolustamiseksi – mutta myöskin laivavalvontaviranomaisten kannalta. Lisääkö tämä kyberhyökkäysten vaaraa? Kyllä ja ei. Se, että puhumme sekajärjestelmistä, joita hallinnoidaan keskitetysti, tämä ei sinänsä luo lisää riskejä. Se saattaa vähentää kyberhyökkäysten riskiä, koska hyökättävien kohteiden määrä laskee. Totta kuitenkin on, että kun hyökkäys on tehty ja järjestelmään on päästy, haitta saattaa olla paljon isompi kuin silloin järjestelmässä. Joskin ky- kyberturvallisuusihmiset sanovat, että mitä vähemmän siiloja käytetään, sitä vähemmän ihmistä ajattelevat, että hyökkäyksiä tapahtuu, mutta yhteiskäyttöjärjestelmässä riskitietoisuus on korkeampi. Thank you very much. Paljon kiitoksia, herra Viberovski. Kiitos esityksestä ja vastauksesta. Olen vähän myöhässä aikataulussa. Hyppäämmekin seuraavaan esitysistä kohtaan välittömästi. Tämä koskee kahta tärkeää asiakirjaa, jotka meillä nyt esitellään. Ne koskevat välittömästi valiokuntamme työtä. So if you leave the room, please do it in silence. Uh, with the work of our committee and of the parliament. Tämä koskee valiokuntamme työtä elektroninen joukkovalvonta. Ensimmäinen tutkimus, jonka perusoikeusvirasto, joka on käsitellyt valvonnan, tiedusteluviranomaisten valvonnan riskejä. Herra Uthheimer, tervetuloa kokoukseemme. Hän tämän tutkimuksen. Sitten toinen tutkimus. Sitä on tutkimus. E, e, Suverenisen ICT-teollisuuden luominen. Tämä tutkimus, sen tekeminen alkoi 2016 Liibeen edustajat työpaneelissa estivät pyynnön. Tämä on toinen tutkimus. Herra Otheimer ensin. Mr. Chair, thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Muistatte varmaan, että 2013 Edvan Snowdenin paljastukset järkyttivät ihmisiä. Hallitukset vakoilevat kansalaisiaan ja yksityisyytämme rikottiin. Hallitukset totesivat, että valvonta on tarpeen, jotta voidaan torjua terrorismia. Ja haasteena on suojella oikeuksiamme ja samalla tulee suojella turvallisuutta ja kansalaisten henkeä. Me nyt tiedämme, kuinka tärkeä rooli on tiedustelupalveluilla. Vuosina 2014 ja 2015 Euroopan parlamentti hyväksyi kaksi päätöslauselmaa liittyen sähköiseen joukkovalvontaan ja vaadittiin, että jäsenvaltioilla on tiukemmat turvalausekkeet. Ja tämä on edelleen hyvin ajankohtainen aihe. Samalla parlamentti halusi tehdä syvällisiä tutkimuksia perusoikeuksien suojeluun valvonnan alalla. Ensimmäiset löydökset julkistettiin vuonna 2015 ja ensimmäistä kertaa olemme tarkastelleet tiedustelulakeja EU:ssa. Ja tänään voin sitten esitellä teille tämän loppuraportin lähes kolmen ja puolen vuoden tutkimuksen ja analyysin jälkeen. Tutkimus oli ajoittain hyvinkin haastavaa, ei siksi, että lainsäädäntö on hyvin erilaista eri puolilla Eurooppaa, vaan myöskin johtuen salailusta, joka on tyypillistä tälle alalle. EUn perusoikeusvirasto on nyt sitten arvioinut tiedustelulainsäädännön täytäntöönpanoa seitsemässä jäsenvaltiossa. Lainsäädäntö näissä asioissa EUssa on uutta ja se kehittyy vielä. Ja kuten tästä kartasta näkyy, nämä tumman siniset maat ovat maita, joissa on tehty uudistuksia vuoden 2015 jälkeen. Lähes kaikissa jäsenvaltioissa on oikeuspuitteet kohdennetulle valvonnalle, mutta esimerkiksi Saksassa, Ranskassa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on myöskin hyväksytty lakeja, jotka liittyvät viestinnän valvontaan. Ja kaikissa maissa ei ole riittävän yksityiskohtaisia lakeja, jotta niitä voitaisiin analysoida. Tutkimuksessa on käytetty vain julkisia lakeja ja säädöksiä, joten olemme pystyneet vain kommentoimaan tätä alisääntelytilannetta. Valvonnan osalta perusoikeuksien suojelu liittyy kolmeen asiaan, laillisuuteen, valvontaan ja oikaisuihin. Eli mekin olemme keskittyneet näihin kolmeen asiaan. Ensinnäkin oikeudellisuus. Monet haastatelluista, joiden sitaatteja näkyy tässä, he ovat valittaneet siitä, että nämä määritelmät lainsäädännössä ovat liian epämääräisiä. Eli jotta maallikko ymmärtäisi tämän alan lainsäädäntöä, niin se on aika epätodennäköistä. Saksa, Ranska, Alankomaat ja yhdistyneet kuningaskunta hiljattain uudistivat lainsäädäntöään, eivät pelkästään mukauttaneet sitä uusien teknologisten uhkien vuoksi, vaan myöskin siksi, että parannettiin selkeyttä, ja tätä pitää korostaa. Esimerkiksi Suomi on nyt lähtenyt tälle tielle – mutta haastatellut näissä maissa edelleen totesivat, että valvontaan liittyvä lainsäädäntö on epäselvää. Lainsäätäjien haasteena on nyt säädellä tiedustelua paljastamatta tietenkään yksityiskohtia tiedustelutoiminnasta ja samalla on varmistettava, että perusoikeuksia kunnioitetaan. Tietyissä jäsenvaltioissa tässä on onnistuttu paremmin kuin muissa – ja joissain kansalliset oikeudelliset puutteet eivät sovi yhteen Euroopan perusoikeuskirjan kanssa. Sitten tiedustelupalveluiden valvonta. Olemme keskittyneet kahteen pääasiaan. Valvonnan laillisuus, se on tietysti asiantuntijoiden päätehtävä, ja perusoikeuksien suojelu. kansallinen valvonta oli hyvin erilaista eri jäsenvaltioissa, mutta usein siellä on samat toimijat, kuten näkyy tästä. Eli parlamentaarinen valiokunta, riippumaton asiantuntija, elin ja muita toimijoita, jotka valvovat tilannetta. Historialliset poliittiset erot merkitsevät, että ei ole mitään yhdenmukaista valvontamallia – ja tutkimus osoittaa, että 16 jäsenvaltiossa on asiantuntijaryhmiä, jotka käsittelevät pelkästään tiedustelupalvelun valvontaa. Ja viraston mukaan tämä on paras ratkaisu. Haastatteluissa on todettu, että tehokkaaseen valvontaan liittyy kolme asiaa. Ensinnäkin sen täytyy olla täysin riippumatonta – Toiseksi sillä pitää olla selkeät toimintavaltuudet ja kolmanneksi sen pitää olla avointa julkiselle valvonnalle. No, oikeudellinen riippumattomuus valvojille on tärkeää, jotta he pystyvät toimimaan riippumattomasti ja nauttimaan kansalaisten luottamusta. Meidän täytyy määritellä tämä täysi riippumattomuus. Meillä on esimerkkejä esimerkiksi parlamentaarinen valiokunta, jonka puheenjohtaja toimii opposition edustaja, tai sitten, että valvonta elinten edustajat eivät ole hallituksen leivissä. Ja sitten meillä on kaksi ongelmaa tällä hetkellä valvonnassa. Ensinnäkin tiedustelutietoja ei ole täysin saatavilla ja myöskään ei pysty täysin hyödyntämään tietoja, koska – on teknisiä puutteita. Myöskin asiantuntemuksen puute kansallisella tasolla on suuri ongelma monissa jäsenvaltioissa. Ja lisäksi valvontapuolen edustaja totesi, että kansalaiset eivät luottaneet heidän toimintaansa, koska työhön liittyy niin paljon salailua. Jos ei ole julkista valvontaa, niin silloin on vaikea saada kansalaisten luottamusta, jotta pystyisi toimimaan tehokkaasti. Mutta vaikka nämä löydökset osoittavat, että kansallisella tasolla on suuria haasteita, niin ehkä kaikkein huolestuttavin löydös oli kuitenkin se, että kansainvälistä yhteistyötä tiedustelualalla valvotaan erittäin heikosti. Löydösten mukaan 17 28 jäsenvaltiosta – eivät ole määränneet minkäänlaista valvontaa tietojen osalta, joita saadaan ulkomailta. Me kuitenkin katsomme, että sekä kansainvälisen että kansallisen tason valvonnan tehostaminen on yhä tärkeämpää. No sitten valitusmenettelyt. On todettu, että kansalaiset ovat kärsineet näistä valvontatoimista ja erityisesti tämä koskee henkilön, tietoa saa, henkilön oikeutta saada tietoa siitä, että häntä valvotaan. 25 jäsenvaltiossa näille henkilöille annetaan mahdollisuus esittää valitus yhdessä tai useammassa tuomioistuin asteessa, mutta tämä järjestelmä on hyvin monimuotoinen ja epäselvä. Hyvin usein valitetaan siitä, että ihmiset eivät tiedä, kenen puoleen kääntyä, eivätkä ole tyytyväisiä lopputuloksiin, koska avoimuuden puute ja salailu ovat olleet leimaa antavia näille prosesseille. Ongelmia liittyy myöskin siihen, että välttämättä ei saa käsinsä luottamuksellista tietoa tai sitten ei ole riittävästi teknistä kykyä käsitellä tapauksia. Ja siksi tietyissä jäsenvaltioissa on vaihtoehtoisia mekanismeja, jotta voidaan parantaa sekä tehokkuutta että avoimuutta. Mutta löydökset osoittavat, että koska tiedustelupalvelut ovat hyvin erilaisia eri maissa, niin tuomareilla ei ole riittävästi asiantuntemusta, jota vaadittaisiin näihin tapauksiin. On tietysti selvää, että tietojen vaihto on keskeistä, mutta se, että tuomareilla ei ole riittävästi asiantuntemusta näissä asioissa, ja se heikentää näiden prosessien onnistumista. Eli raportissa on ehdotettu tiettyjä ratkaisuja. Ensinnäkin meillä pitää olla selkeät säännöt, jotka liittyvät tiedustelupalveluihin. Ja toiseksi meillä pitää olla jatkuvaa tiedustelupalvelun valvontaa. Tähän liittyy myöskin teknistä osaamista. Ja kolmanneksi pitää varmistaa, että on kunnolliset valitusmahdollisuudet riippumattomaan oikeudelliseen tai ei-oikeudelliseen tahon. Eli kaiken kaikkiaan raportissa on 16 lausuntoa, jotka ovat suosituksia lainsäätäjille. Siellä on välineitä, joiden avulla voidaan säätää lakeja valvonnan alalla. Ja me uskomme, että perusoikeudet on otettava mukaan jäsenvaltioiden tiedustelulainsäädäntöön, jos haluamme saada aikaan turvallisuutta. Turvatoimet ovat välttämättömiä ja uskomme, että nämä pystytään toteuttamaan sillä tavalla, että se ei vaaranna perusarvoja, joiden ytimessä ovat ihmisoikeudet. Kiitos. Kiitoksia herra Othheimer tästä esityksestä. Nyt tänään puheenvuoron kollegalle kollegoille, jotka haluavat keskustella tästä. Lovas Agijar, Huchner, Albrecht myös. Pidetäänpä kysymykset lyhyinä, että pysytään aikataulussa. Voimme kuunnella sitä seuraavaa tutkimusta. Lopez Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esityksestä. Tämä, mitä kiinnosteli, niin ajankohtaisin tutkimus ja tärkeää lukemista kaikille, jotka olemme kiinnostuneita siitä Tästä asiasta Ja, ja kun Sam selville Yhdysvaltojen Äh, viranomaiset harrastivat joukkotiedustelua ja nappasivat eurooppalaisten dataa ylipäätänsä ja myöskin EU-johtavien dataa. Se esittää kysymyksen, joka askee porsareikiä ja epäselvyyksiä, jotka koskevat oikeusperustaa. Jälkistelen näitä juttuja. Porsan reijät ja äh, äh, tietojen viestien äh, kulkun puuttuminen on rikoslain alainen asia tähän te- tietojen kulkuun puuttuminen esimerkiksi, äh, esimerkiksi kännyköiden tiet, kä- kännykösten tiedonkulun murtaminen, tämä on rikos Espanjassa esimerkiksi. Onko teillä tietoa oikeustapauksista, joita on käsitelty jäsenmaista? Onko mitään läksyjä johtopäätöksiä, oikeuspäätöksiä, ennakkopäätöksiä, tuomioita. Ja erityisesti rikosoikeuspuolella. jotka auttaisivat parlamenttia toimimaan rikoslain säätäjänä. Lainsäätäjänä, jotta saisimme oikeat reaktiot näitä kokemuksia ajatella. Kiitos, herra Koelio. Thank you so much for your presentation. Kiitos puheenjohtaja, kiitos oikein paljon esityksestä. Tämä on kyllä todella tärkeää työtä. Olen vakuuttunut siitä, että tämä on hyvin keskeisen tärkeää. Meillä on myös kuva siitä, mikä tiedustelu toiminnan tilanne on tällä hetkellä. Meidän täytyy välttää menneisyyden virheitä ja tarjota jäsenvaltioille poliittisia vaihtoehtoja. Unionin toimivalta, niin kuin tiedätte, on hyvin rajallinen ja kun ajatellaan tiedustelutoimintaa, se on hyvin lähellä muun muassa terrorismin torjuntaa, jossa unionilla on toimivaltaa silläkin. Ja minulla olisi kolme konkreettista kysymystä. Ensinnäkin haluaisin ymmärtää mm, tarkemmin, kun puhutte kansallisesta turvallisuudesta. Mm, poikkeuksia voidaan tehdä, jos siis Euroopan lakiin siinä tapauksessa, että tämä on välttämättä tarpeellista? Onko paljon sekundaarilainsäädäntöä? Jos ajatellaan vaikkapa siis järjestelmää, niin tulisiko jäsenvaltioiden äh, sitten käyttää äh, kansallista kiertojärjestelmää äh, estääkseen pääsyn vaikka. Ja toinen kysymykseni, te toteatte myös ja lainaan, että Euroopan tietosuoja lainsäädännössä tiedusteluviranomaisten tiedon keruu sinänsä jo aiheuttaa häiriötä, joten ymmärränkö siis oikein, että Euroopan unionin tietosuoja puitteisto on, sitä sovelletaan täysimääräisesti myös näissä palveluissa. Ja viimeinen kolmas kysymykseni viittaatte viiteen jäsenvaltioon, joilla on tiedustelualan lainsäädäntöä. Tarkoitatteko, että ne toteuttavat siis tällaista joukkotiedustelua? Kiitoksia. Eli kiitokset ensinnäkin tästä esityksestä ja meillä on kolme kysymystä. Aikaisemmin Saksassa meillä oli laki, eli Silloin rajoitettiin näiden tietojen määrää, jota saatiin kerätä yksityishenkilöstä, ainakin valtion puolella. Ja nythän ollaan menossa täysin toiseen suuntaan. Eli valtio pyrkii yhdistämään näitä tietokantoja. Ajattelen vaikka esimerkiksi tätä kiinalaista järjestelmää tai sitten vastaavaa eurooppalaista hanketta. Eli siellä pyritään ensinnäkin Kiinassa, että pystytään arvioimaan sosiaalista käyttäytymistä ja siitä sitten rangaistaan tai palkitaan. Ja Euroopassa yritetään sitten ennaltaehkäistä rikoksia. Ja mielestäni tässä nyt loukataan yksityisyyttä. Eli mitä tälle asialle voitaisiin nyt tehdä lainsäädännön kannalta? Ja toinen kysymys. Google, Microsoft, Apple ja kaikki nämä muut Nehän keräävät erinäisiä tietoja. Microsoft on ottanut itselleen oikeuden tallentaa kaikki tiedot käyttäjistään, kun he käyttävät Windowsia, ja sama koskee Androidia. Eli tässä nyt on harmaata aluetta, koska ja valtiot eivät pysty siksi tähän asiaan puuttumaan. Eli voitaisiinko lainsäädännön kautta tähän asiaan puuttua? Ja sitten kolmas asia, jolle ei voida mitään, ovat nämä ulkomaiset tiedustelupalvelut, jotka toimivat myös Saksassa. Eli muistan esimerkiksi sen, miten liittokansleria salakuunneltiin. No tälle nyt ei voida mitään, mutta haluaisin kuitenkin kuulla teistä, teiltä tähän kommentin. Albrecht. I would like to uh, concentrate Kiitos oikein paljon. Haluaisin äh, kysyä siitä, miten äh, voidaan tiedustelupalveluja säädellä Euroopan äh, unionissa. Mehän tiedämme, että artiklassa 4 kohdassa 2 vai 3, kun se on perustamissopimuksessa, todetaan, että kansallinen turvallisuus jää sopimusten ulkopuolelle, on siis poikkeus. Jos te arvioitte tilannetta, valvonta, valvonta, tiedustelutoiminnan valvonta EU-ssa. Te havaitsette, että valvonta on paitsi riittämätöntä myös hyvin eri tasoista eri jäsenvaltioissa. Jos me haluamme tämän tilanteen muuttaa, niin sitten tarvittaisiin eurooppalaiset standardit valvontaan liittyen eurooppalaiset taket. Ja haluaisinkin kuulla, näettekö mitä mahdollisuutta päästä tähän myös se huomioon ottaen, että tiedusteluviranomaiset epävirallisella tasolla tekevät äh, hyvin vahvasti yhteistyötä Euroopassa. Ja jos arvioitte myös kansallisen turvallisuuden konseptia, onko konvergenssia tai eroa ja mitä oikeastaan sitten voidaan tehdä, mitkä rajat tässä ovat kansalliseen turvallisuuteen vetoa, vedottaessa, onko kyse sitten tiedustelu- tai poliisiranomaista jäsenvaltiossa esimerkiksi. Please. Rothheimer. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kysym- kiitoksia kysymyksistä. Pyydän vähän niputtamaan kysymyksiä. Aloittaisin viimeisestä kysymyksestä. Ja voin kytkeä tämän herra Koiljan kysymykseen. Parlamentti pyysi meitä tarkastelemaan kansallista lainsäädäntöä. Ja tämä on raporttimme tulos. Tarkastelemme myöskin kehitystä 2015 tähän hetkeen EUn tasolla. Tämän sanottuani niin raportti ei käsittele EUn toimivallan rajoja, mutta samaan aikaan otimme esille asioita, joita kansalliset keskustelukumppanit totesimme, ja se on tiedustelutoiminnan määrittelyn ongelma. Monissa tapauksissa määritelmät olevat kysymys eivät ehkä oikeudessa, jos tuomari voi päättää, onko kysymys kansallisesta turvallisuudesta. Yleensä tämä ei ole ongelma. Mutta se on ongelma, kun lainsäädännössä ei ole kunnon määritelmiä. Ja EUn näkökulmasta tämä johtaa tämän kysymyksen, jonka me kohtaamme. Näinpä valitettavasti meillä on vähän tapausoikeutta siitä, missä rajat kulkevat. Mutta syy miksi perusoikeusvirasto ryhtyy tähän tehtävään oli, jotta me voisimme antaa panoksemme määritelmä päätäksemme, missä kansallisen turvallisuuden rajat kulkevat. Ehkä palataan selkeyden puutteeseen. Kytköksessä kansallisen turvallisuuteen. Kas- Sellainen turvallisuus on käsite, joka vaatisi paljon enemmän selkeyttä. Varsinainen haaste kansallisella tasolla on paljon laajempi eh, tiedustelulainsäädännön selkeyden puute. Kuten mainitsin, useampi jäsenmaa on uudistanut lainsäädäntöä äskettäin tähän puuttuakseen. Ja painotamme, että muutokset kulkevat oikeaan suuntaan, kehittyvät kehitetään tiedustelulainsäädäntöä, jolla pyritään täsmällisesti selkeyttämään, mitkä ovat tiedustelupalveluiden valtaoikeudet. Tämä selkeyttää lainsäädäntöä. Ja myöskin lisää perusoikeuksien kunnioittamista. Yrimme löytää oikeuden päätöksiä, mutta hyvin vähän päätöksiä on, jotka olisivat sellaisia, joista herra Lopes Aguilar puhui. Olemme etsineet tiedusteluaiheista tap, tapausoikeustapauksia, mutta tästä on hyvin vähän syistä, jotka mainitsin johdannossa. Hyvin pieni määrä juttuja päätyy tuomarin eteen. Koeljon kysymys EU-lainsäädännön soveltuvuudesta ja sen vaikuttavuudesta. Pyrimme lähestymään sitä osoittamalla ensin, mikä on ero eh, EU-lainsäädännön puuttumisen välillä. Ja puhun ihmisoikeussopimuksen puuttumisen käsite. Että puhumme interferenssistä tai lainsäädännön puuttumisesta. Ja tämä on jotain muuta kuin vain tietosuojalainsäädäntö. Ja viimeksi keskustelin tästä asiasta aamulla toisessa foorumissa, jossa tietosuoja sääntöjen ja perusoikeus yksityis, oikeus yksityisyyteen, kaikki nämä kysymykset ovat hyvin samanlaisia. Tässä kerätään dataa, ja aletaan puuttua oikeuksiin. En minä sano, että tässä laukaistaisiin tietosuojadirektiivin soveltuvuuskynnystä, jossa on tietysti poikkeamaa tiedustelulle, mutta kysymme pikemminkin tietosuoja ihmisoikeusnäkökulmasta laajemmin. Onko sitten niissä maissa, joissa mä on määritelmiä tiedustelusta, puhutaanko siellä joukkotiedustelusta? Pyrimme tämän päivän kertomuksessa ja aikaisessa raportissa asettamaan, että vertailun näkökulmasta joukkotiedustelu, massatiedustelu ei ole hyödyllinen termi. Sitä ei käytä lainsäädännössä, mutta se ei myöskään ole käsite, joka auttaisi ymmärtämään sitä, mitä tiedustelupalvelut tekevät kerätessään suurta määrää dataa. Olemme pyrineet antamaan kuvan laajamittaisesta tiedustelusta. Raportissa ja olemme pyrkineet kuvaamaan, miten tiedonkeruu tapahtuu. Ja missä jäsenmaata, on säädelty valvontaa ja on määritelty viestitiedustelu, tiedustelu, ne eivät puhu joukkotiedustelusta. Sitten yksityinen sektori ja tiedonkierry, herra Buchner. Tämä kysymys, johon emme puuttuneet raportissamme. Se olisi vaatinut erillistä sen tutkimuksen, totesimme vuonna 2015, että suuri määrä tietoja laitteissamme on jotain sen suhteen olisi kiinnostavaa tietää, mitä viranomaiset oikein tekevät näille tiedoille. Kysymys siitä, mitä voidaan saada EU-tasolla, anteeksi, Robert, puhutte matkapuhelimien salakuuntelua, vaikka totesimme, että ihmiset olivat raivostuneita tapahtumista, emme tarkastele sitä lähemmin. Mutta jos ajatellaan tiedonvaihtoa, ja ulkomaisten tiedustelujen seurantaa, niin näette, mitä on tehty Yhdysvaltojen kansallisen lainsäädännön pohjalta miten riippumattomat viranomaiset valvovat siitä. Ja lopetan se herra Albrechtin kysymyksestä, miten saada tätä EU-tasolla. Meidän johtopäätöksemme oli asian perehdyttyämme. Ja erityisesti me, me turvallisuusunionin kehitystä. Ja mainita herra Kellion Kellion viittaukseen terrorismin vastaiseen työhön, niin meidän mielestämme, kun on politiikkaa, jossa halutaan lisättyä yhteistyötä tiedustelupalvelujen välillä aina kun halutaan lisätä tiedonvaihtoa tiedustelupalvelujen välillä, niin silloin pitäisi myös ottaa, lisätä valvontaa tämän suuntaan. Kiitoksia herra Otheimer esityksestä vastauksista. Ja sitten toinen tutkimus. Stoan tilaama tutkimus suverenin luotettavan ICT-teollisuuden luominen EUssa meidän herra Rivera pastoria tulemaan tänne. Take and shake the floor. Uh, I'm sure you will have find place here over. And uh, we are listening to your presentation. Ja kuuntelen teidän esitystä. Thank you, Chair, and thank you to all of you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia siitä, että olette mukanamme keskustelemassa tästä aiheesta, joka on hyvin tärkeä Euroopalle. Katsotaanpa, toimiiko esitykseni. Kyllä se toimii. Tämä on tärkeää, koska se, että taataan kansalaisten luottamus ja yritysten luottamus digitaalisiin palveluihin Euroopassa on aivan keskeisen tärkeä digitaalisen, terveän eurooppalaisen yhteiskunnan ja digitaalisen sisämarkkinan kehittämiseksi. Kyse on kahdesta avainelementistä. Ensinnäkin se, että meillä on välineet, joiden kautta voimme vastata meihin kohdistuviin uhkiin. Ja toiseksi sitten sitten tietosuoja ja yksityisyyden suoja ja niiden suojelemiseen liittyvät välineet. Olemme todella toteuttaneet tämän STOA-tutkimuksen ja tavoite oli seuraava. Ensinnäkin on tärkeää kyberturvallisuus ja tietosuoja ympäristöä kuvailla Euroopassa ja toiseksi ymmärtää Eurooppaan kohdistuvat pääasialliset haasteet ajatellen meitä verrattuna muihin maailman tärkeisiin alueisiin ja sitten pohtia unionin kyberturvallisuus- ja tietosuojalainsäädäntöä ja sitten katsoa teollisuuden ja jäsenvaltioiden poliittisia vaihtoehtoja, joita voidaan tarjota. Tutkimus on rakenteeltaan seuraavanlainen. Ensinnäkin äh, kyberuhat. Kuvailemme niitä lyhyesti. Toiseksi analysoimme kyberturvallisuusekosysteemiä Euroopassa, eli kysyntä- ja tarjontapuoli, teollisuusmarkkinat ja julkiset äh, toimijat – Kolmanneksi kuvailemme ja analysoimme tietosuojaa järjestelmiä Euroopassa. Ja neljänneksi analysoimme sitten olemassa olevaa politiikkaa ja eri poliittisia vaihtoehtoja. Jos lähdetään liikkeelle pääasiallisista Eurooppaan kohdistuvista kyberuhista, niin meillä on kyberterrorismi, kybervakoilu, kyberrikollisuus ja hakkerointi – vaaroina ja kun ajatellaan voi olla taloudellinen tai poliittinen syy taustalla ja jopa kaikkein vahvimpiin eurooppalaisiin toimijoihin, niin julkisiin kuin yksityisinkin, on kohdistunut kyberiskuja. Ja eniten tämä on kohdistunut esimerkiksi rahoitusalaan, valmistusteollisuuteen, televiestintäalaan, energia-alaan ja hallituksiin. Esimerkiksi ähm, joulukuussa 2015 Ukrainan äh, sähköverkkoon kohdistui kyberisku, joka oli ehkä ensimmäinen äh, äh, laatua maailmassa 230 000 ihmistä Ukrainassa jäi ilman sähköä yli kuudeksi tunniksi. On myös sitten kiinnostavaa nähdä, kuka kohdistaa hyökkäyksiä kehen. Ja näiden vuoden 2016 jälkipuoliskon tietojen mukaan voidaan nähdä, että hyvin tärkeä tai merkittävä isku venäläisistä IP-osoitteista kohdistui Yhdysvaltoihin ja Alankomaihin kahteen maahan ja todennäköisesti siksi, että näissä maissa molemmissa oli va- olivat vaalit käynnissä juuri tuolloin. Eli myös Euroopan maihin on kohdistunut iskuja. On tärkeää teknologia, joka on tällä hetkellä muuttumassa. Ensinnäkin esineiden Eurooppa ja sitten toiseksi kyberfyysiset järjestelmät, kun ajatellaan internettiin yhteydessä olevia laitteita, älypuhelimia, kotejamme, ajoneuvojamme, niin näiden laitteiden määrän odotetaan lisääntyvän 2,9 miljardista vuonna 2014 noin 20,8 miljardiin vuonna 2020. Näin turvallisuus on näissä laitteissa äärimmäisen tärkeä asia, koska laitteet laitteita ei ole suunniteltu ottamaan huomioon turvallisuusnäkökohtaa. Eli tämä tulee olemaan lähivuosina merkittävä ongelma. Esimerkiksi mobiilisovellusten määrä, jossa oli haittaohjelmia, ää, oli jo 8,5 kertaa suurempi vuonna 2016 kuin 2015. Sitten kun ajatellaan kriittistä infrastruktuuria, erityisesti esimerkiksi ydinvoimaloita, vesijärjestelmiä, niin ne ovat hyvin riippuvaisia näistä järjestelmistä ja ja monissa maissa maailmalla on nyt herätty todella tähän asiaan, koska teollisiin automaatiojärjestelmiin kohdistuvat iskut ovat lisääntyneet ja todennäköisesti vuoteen 2021 mennessä vahingot no, nousevat vuosittain jo 6 triljoonaan dollariin nykytasosta joka on äh, huomattavasti pienempi. Kun katsotaan kyberturvallisuusekosysteemejä, niin äh, yli puolet Euroopan kansalaisista katsoo, että ei ole kovinkaan äh, hyvin tietoinen riskeistä, joita kyberrikollisuuteen liittyy. Mm, he katsovat, että heillä ole tietoa ja erityisen huolestuttavaa mielestäni on se, että naiset Ja sitten etelästä, Etelä- ja Itä-Euroopasta tulevat äh, henkilöt äh, eivät ole niinkään kiinnostuneita äh, näistä aiheista. Ja jos tarkastellaan yrityksiä, niin noin kolmannes eurooppalaisista yrityksistä on määritellyt itselleen todella ICT-turvallisuuspolitiikka ja eroja on kyllä hyvin paljon jäsenvaltioiden välillä, yritysten välillä riippuen niiden koosta ja myös alakohtaisia eroja on. Eli monilla yrityksillä ei ole minkäännäköistä IT-turvallisuuspolitiikkaa. Kun katsotaan markkinoita, niin markkinothan ovat aivan valtavat. Odotusten mukaan nämä markkinot ovat yli 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2020 ja Euro- Euroopassa 2018 noin 25,3 miljardia US-dollaria ja markkinat kasvavat 10 prosenttia vuodessa. Mutta markkinat ovat hyvin äh, sirpaloituneet. Itse asiassa noin kolmannes markkinoista, 30 prosenttia markkinoista kuuluu 15 suurelle palveluntarjoajalle, joista suurin osa ei ole eurooppalaisia ja 60 prosenttia on sitten muiden käsissä. Eli Euroopassa meillä on kyllä todella paljon sirpaloituneesti pieniä toimijoita alalla. Ja kiinnostavaa on nähdä, että Euroopan läsnäolo kyberturvallisuusteollisuuden markkinoilla on hyvin pieni. Me olemme käyttäneet eri lähteitä ja noin 10 prosenttia tärkeimmistä kyberturvallisuusalan yrityksistä on eurooppalaisia, 25 prosenttia tulee Yhdysvalloista. Eli tässä on merkittävä ero ja teollisuus, eurooppalainen teollisuus on siis näin ollen hyvin hyvin pientä. Lisäksi on nähty, että Euroopan unionissa kyberturvallisuusyrityksiä on vähemmän ja ne ovat myös pienempiä kooltaan. 40 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä on äh, alle 10 hengen yrityksiä. Toisaalta kun verrataan Yhdysvaltoihin, äh, siellä on suurempia yrityksiä ja kymmenisen prosenttia Yhdysvaltain kyberturvallisuusalan yrityksistä on jopa yli 500 työntekijän yrityksiä. Tärkeintä Euroopalle on nyt se, että meillä ei ole oikein rahoitusta yritysten kasvattamiseksi, siksi ne ovat jääneet niin pieniksi. Eli kun katsotte tätä kuvaa, niin näette tässä punaisella Yhdysvallat ja voitte nähdä, että Yhdysvalloissa rahoitus on huomattavasti paremmin saatavilla yrityksille, jotka pyrkivät kasvamaan. Euroopassa tuo sininen väri, rahoitus, rahoitusta on enemmän yritysten varhaisessa vaiheessa saatavilla. Siksi eurooppalaiset yritykset jäävät hyvin pieniksi. Ja tuloksena näin ollen meillä on vähemmän rahoitusta tarjolla ja kaiken kaikkiaan eurooppalaiset yritykset saavat kerättyä varoja huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Yhdysvaltain yritykset. Viitisen miljardia euroa, Yhdysvalloissa 30 miljardia keskimäärin, siis yrityskohtaisesti, ja 50 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä jää alle miljoonan äh, euron äh, rahoitustason alle. Yhdysvalloissa tämäkin taso on äh, keskimäärin huomattavasti korkeampi noin kahdeksan kertaa, siksi Yhdysvalloilla on alalla paljon merkittävämpi rooli. Ja kun katsotaan Yhdysvaltain ja Euroopan välistä eroa rahoituksen suhteen kaiken kaikkiaan, niin ero on aivan valtava. Vuodesta 1982 vuoteen 2017 voidaan nähdä, että Yhdysvalloissa yritykset ovat saaneet kasaan noin 12 12 miljardia Euroopassa vain 500 miljoonaa, joten tässä on hyvin suuri ero. Ja todella kun puhutaan näistä summista, niin investoinnit Euroopan unionissa ovat todella, todella alhaisella tasolla, suunnilleen samalla tasolla kuin yhden maan, eli Israelin rahoitustasoa. Meidän tutkimusekosysteemimme on tässä varmasti taustalla, koska kun katsotaan tutkimus- ja kehitysalaa, niin eri mekanismit yleensä rahoittavat tämän kaltaista yritystoimintaa. Ja kun katsotaan komission investointeja horisontti 2020 kautta alalle, niin vuosittain investointien määrä on ollut jotain 55 ja 110 miljoonan välillä. Ja tätä voi verrata sitten vaikkapa yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, yhden ainoan maan hallituksen kyberturvallisuusinvestointeihin. Yhdistynyt kuningaskunta yksin nimittäin investoi yli kolme kertaa sen, mitä koko Euroopan unioni yhdessä. Horisontti 2020 on uusi mekanismi, tämä julkisen ja yksityisen kumppanuus PPP, malli, joka pyrkii houkuttelemaan lisää rahoitusta, eli sitten yksityiseltä sektorilta tulee noin 100 miljoonaa vuodessa julkiselta sektorilta noin 100 miljoonaa vuodessa ja odotetaan sitten yksityiseltä sektorilta 300 miljoonaa tähän päälle, mutta tämä ei kyllä ole kovinkaan realistista odottaa, että tällainen yhtäkkinen muutos ihan lähivuosina tapahtuisi. Eli tämä PPP tuskin tulee muuttamaan tilannetta sen suuremmin. Lisäksi Euroopassa rahoituksen suhteen on sekin ongelma, mitä julkiseen tutkimukseen tulee, että noin 25 prosenttia hankkeista on alle 3,7 miljoonaa euroa, eli hyvin pieniä hankkeita. Me olemme tiettyjä alan asiantuntijoita haastatelleet tutkimukseemme ja he ovat todenneet, että kyllä olisi parempi rahoittaa harvoja suuria hankkeita kuin lukuisia pieniä näin katsoivat, että ehkä hankkeet voisivat saada paremmat menestyksen edellytykset. Julkisen tahon mukana olo on hankkeille aika tärkeää. Pyritään vahvistamaan eurooppalaisten toimijoiden ja muiden ja jäsenvaltioiden yhteistyötä NIS-direktiivin kautta ja on tällainen yhteistyöryhmä ja verkosto, jossa mm, tiedotetaan muille jäsenvaltioille esimerkiksi kyberhyökkäyksistä. Meillähän on ENISA, virasto, turvallisuusvirasto, se on johtanut tätä työtä, mutta edelleen viraston roolia tulisi vahvistaa huomattavasti niin, että siitä tulisi riippumaton virasto eikä ainoastaan neuvoa antava toimija. Itse asiassa uusi komission lakiehdotus, joka tuli muutama kuukausi sitten, oli erittäin tervetullut ja menossa oikeaan suuntaan. Sitten kun olemme analysoineet tosiaan tietosuojatilannetta Euroopassa, aika mielenkiintoista kun tilannetta tarkastelee unionin äh, asetuksia ja määräyksiä, niin voidaan nähdä, että tietosuoja on hyvin, hyvin tärkeässä asemassa poliittisella agendalla. Ensimmäinen direktiivi äh, henkilötietosuojasta taisi tulla jo vuonna 1995 ja nyt sitten muutama kuukausi sitten komissio ehdotti tätä yleisasetusta tai hyväksyttiin yleisasetus, jossa uudistetaan tietosuojamääräyksiä ja 2018 maaliskuussa tämä kai astunee voimaan sitten jäsenvaltioissa. Öö, Euroopan unionin kansalaisten tietoja suojellaan kyllä oikein hyvällä tavalla, mutta tässä on tiettyjä ongelmia. Ensinnäkin tämä tasapaino henkilötietojen suojelun välillä ja sitten innovatiivisten datan henkilötietoihin liittyvien palvelujen tarjoaminen. Meidän tulisi lähteä näitä palveluja kyllä vahvemmin tarjoamaan Euroopassa, koska jos emme niin tee, niin Yhdysvallat ja Kiina vievät sitten nämä markkinat, koska meillä on niin paljon tiukempi lainsäädäntö Euroopassa. Toinen seikka on sitten henkilötietovirtojen rajat ylittävä luonne myös kolmansiin maihin. Euroopan unionissa meillä on omat strategiamme, pyrimme torjumaan tätä ongelmaa, mutta kyllä se tosiasia on, että useimmat, sanoisin melkein 100 prosenttia, eh, kuten Google, Amazon, siis internetpalvelun tarjoajat tai Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Japani, Korea, niillä ei ole ollenkaan sellaista tietosuojatasoa kuin Euroopan unionilla. Ja näin ollen on vaikea sitten pakottaa näihin maihin meidän Eh, määräyksiämme voimaan. Ja tässä on kyllä merkittävä porsaanreikä, jota meidän tulee olemaan todella vaikeaa todella tätä uutta tietosuoja-asetusta soveltaa käytännössä eh, kansainvälisesti. Ja viimeinen seikka sitten määritellä eri poliittisia vaihtoehtoja eh, politiikan tekijöille Euroopan unionissa. Ensinnäkin merkittä, me olemme löytäneet siis merkittävät haasteet, tietyt sääntely haasteet, tutkimus- ja kehityshaasteet, teolliset haasteet ja näiden pohjalta olemme sitten tehneet ehdotuksia politiikasta, institutionaalinen politiikka, Euroopan unionin ja kansallisten viranomaisten roolin vahvistaminen kyberturvallisuusalalla sitten harmonisoida lainsäädäntöä kyberrikollisuutta vastaan, yhdenmukaistaa Ähm, julkisia hankintoja, hankintoja vaatimuksia, kyberturvallisuusratkaisuja hankittaessa. Lisäksi olemme ehdottaneet, että kyberturvallisuustuotteet äh, äh, standardisoitaisiin Euroopassa ja niille tulisi merkinnät. Ja sitten äh, pyrimme ähm, siihen, että avointa lähdekoodia ja siihen perustuvia ratkaisuja tuettaisiin, huolehdittaisiin siitä, että meillä on työvoimaa, joka on pätevää toimivan kyberturvallisuusalalla. Ja tietenkin sitten haluamme vielä lisätä äh, loppukäyttäjien, äh, yksityisihmisten ja myös vaikkapa PK-yritysten äh, tietoisuutta näistä kyberuhista. Ennen kaikkea, kun ajatellaan ihmisiä, pieniä yrityksiä, niiden täytyy ymmärtää nämä uhat entistä paremmin. Olemme todella arvioineet näitä poliittisia vaihtoehtoja matriisin pohjalta ja mm, Tämä voi olla teille ihan hyödyllinen väline, kun pohditte sitä, että miltä suunnalta tätä politiikkaa tulisi nyt sitten lähteä viemään eteenpäin. Tärkeää on, että kansalaiset ja yritykset voivat luottaa Ähm, digitaalisiin palveluihin Euroopan unionissa. Kuitenkin ongelma todella on se, että rahoitusta ei ole riittävästi, jotta yrityksemme pääsisivät kasvamaan. Meillä on merkittäviä haasteita ja haluamme siis sellaisen teollisuuden, joka on resistentti, vastustuskykyinen kyberuhille. Ulkomaiset ähm, hallitukset äh, voivat kyllä näitä uhkia niin poliittisella kuin taloudenkin tasolla meihin kohdistaa. Ja on tämä NIS-direktiivi, mutta on vielä epäselvää, että voiko asetus sitten suojella EU-kansalaisten oikeuksia, koska kuitenkin useimmat palveluista ovat ulkomaisten palveluntarjoajien käsissä. Joten tässäpä näitä meidän suosituksiamme. Mr. Rivera Pastor, I have a... Kiitos, herra Rivera Pastor. Yksi kollega haluaa puhua, Anna Gomes. Kyllä. Haluaisin sanoa, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Me olemme heräämässä tähän todellisuuteen – Minulle on selvää, että jäsenvaltiot ovat olleet unessa. Ei ole ollut strategia kehittämään yrityksiä ketään alaa, mutta varsinainen syy on ollut, että me olemme antaneet pääsyn maihimme, tämän läpäiset maamme. Ensin kysymme, onko meillä kriittisen infrastruktuurin tasetta, Luettelua siitä. Minusta ydinvoimalat, niiden kyberturvallisuus suuren olla korkeammalla tasolla. Ja onko meillä inventaaria hallitusta ja hallintojen tekemistä sopimuksista, sopimuksista, jotka on tehty hämärien yritysten kanssa Kiinassa tai Venäjällä. Ne pitäisi olla IT-turvallisuuden palveluiden tarjoajia, mutta jotka luultavasti ovat kybervakoiluvirastoja. En usko, että tällaista yritystä ei ole tehty. Uskoakseni useimmat hallitukset eivät ole edes perillä tästä. Näen, että tekevät sopimuksia kaiken maailman hämärää yritysten kanssa, vaikka Portugalissa jossa miljardia katosi offshore-yrityksiin. Huomattiin, että ja väitetty kyberasiantuntija oli tässä mukana, mutta saattoi olla puhdasta rikollisuutta, mutta kukaan Etelä olin juuri live-valiokunnan kanssa Japanissa. Siellä IPR on ainoa standardi. On japanilaisia yrityksiä, jotka noudattavat IPR, koska haluavat pysyä Euroopan markkinoilla. Meillä on keinoja taata sääntöjen noudattaminen. Japanissa ja Euroopassa on tässä maita, joissa on vielä länsi. Sanne Hitachi välillä on iso ero, mutta käytämmekö me omaa valtaa ja markkinavoimaa erityisesti, ettei me GPRstä vahvaan, ei ainoastaan EU-ssa, vaan koko maailmassa. Se vaatii vähän Rotia. Kiitos esityksestä asiaa myönteisesti, mutta olemme hyvin varhaisessa vaiheessa. Kiitoksia, Rova Gomez. Pyydän, pyydän, että vastaatte lyhyesti. Very brief. Thank you, Chair. Um, thank you for your question. Ihan lyhyesti, puheenjohtaja. No tietysti asia liittyy paljon kansallisia intressejä, eli olemme ehdottaneet, että että meillä olisi eurooppalaisempi kanta, koska se on mielestämme tärkeää. Tämä verkkoturvallisuus aihe liittyy armeijaan ja puolustukseen, ja tämä on ollut perinteisesti hyvin kansallinen aihe. Eli hallitukset haluavat pitää tämän käsissään, eivätkä halua luvuttaa tätä eu tasolle, mutta pari vastausta. Uudessa direktiivissä on luetteloitu nämä kriittiset infrastruktuurit, se on tärkeä uutuus. No, näistä yhdyspisteistä ei ole mitään luettelua, mutta olemme ehdottaneet politiikkaa, joka menee juuri tähän suuntaan. Eli ensinnäkin, että yhdistetään hankintapolitiikka EU:ssa. Ja tämä on tärkeää, koska silloin nämä toimijat pystyvät kilpailemaan eri markkinoilla. Tällä hetkellähän pienet yritykset kilpailevat rajojen sisällä, mutta se ei ole hyväksi Euroopan kilpailulle, koska tämä on, meillä on esteitä nyt vielä toiminnalle muissa jäsenvaltioissa. Ja sitten voitaisiin luoda eurooppalainen kyberturvallisuusmerkintä. Eli se olisi laadun tai. Ja tähän voidaan ottaa mukaan tietysti myöskin ulkomaisia yrityksiä, jos niillä on korkealaatuisia tuotteita. Ja sitten kyberturvallisuustoimet on tarkoitus standardoida. Tällä hetkellä on kansallisia standardeja, ja nyt pitäisi luoda sitten eurooppalaiset standardit hyödyntämällä tietoja kansallisista standardeista. Ja sitten NISA, siellähän ollaan vahvistamassa tätä virastoa. Sillä voi olla tärkeä rooli kun yritämme saada aikaan yhteistä eurooppalaista näkemystä tällä alalla. Thank you very much for the... Kiitos esityksestä vastauksista, herra Rivera Pastor. Seuraava kohta esityslistalla on varojen jäädyttämisiä takaisinperintämääräysten vastavuoroinen hyväksyntä annan heti Rava Griesbeckille mahdollisuuden esitellä näitä tarkistuksia. Niitä on aika paljon, pari sataa. Sitten annan muille kollegoille puheenvuoron. Rova Griesbeck, puheenvuoro on teidän. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitos, että sain puheenvuoron. Hyvät kollegat, Noin kuukausi sitten esittelin teille mietintöluonnokseen koskien komission ehdotusta, joka käsittelee jäädyttämistä ja takaisinperin 25.10. oli ta- tarkistusten takaraja saamenetaan 250. Olen oikein erityinen, että kaikki poliittiset ryhmät ovat kiinnostuneet tästä asetusluonnoksesta. Mutta myös siksi, koska tämän avainteksti taistellessamme terrorismin rahoitusta vastaan ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan Euroopassa on vaikeata Euh, donner quelques éléments de commentaire sur, euh, sur les amendements. À première vue, euh, je dis à première vue parce que... En, on hankala käsitellä kaikkia tarkistuksia kerralla. Meillä on ensi viikolla varjostelijoiden tapaaminen ja etsimme kompromisseja. Neljä yleishuomiota ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille on kakko tarkistuksia, jolla pyritään äh, nopeuttamaan vastavuoroisia tunnustamispäätöksiä, jotka koskevat tiedottamista ja menetyksi tuomitsemista ja pyrkivät parantamaan viranomaisten yhteistyötä tiedon vaihdon parantamiseksi. Totta kai minä tuen tätä lähestymistapaa ja kaikki tarkistukset, jotka pyrkivät tähän me tarvitsemme toimitsevan, toimivan, korin tuntuvan, nopean, tehokkaan välineen, jotta poliisiviranomaiset ja oikeusviranomaiset voivat päivittäisessä työssä toimimaan nopeasti. Kun kohdataan hyödykkeitä tai rahaa, jotka ovat rikoshyötyä. Ensimmäinen huomio oli tässä. Toinen huomio Saariton kommenttisarja. Ja tämän edus, tällaisia ehdotuksia tulee lähes kaikilta ryhmiltä. Koskee perusoikeuksia. Ja tämä koskee kuuluisaa jäädyttämis- ja menetetyksi tuomitsemispäätöksen ei tunnustamista silloin, että tunnustusta, vastavuorosta tunnustusta ei anneta silloin, kun perusoikeuksia rikotaan. Tämä, olen tyytyväinen, ja monet parlamentissa toimme tätä linjaa. Ja olemme puolustaneet tätä jo vuosia. Ja olen oikein iloinen, että meillä on kollegoiden ehdotuksia, jotka ovat antaneet tukensa tälle lähestymistavalle. Sitten kolmas kommenttilinja on paljon tarkistuksia, jotka koskevat asetuksen sovellusalaa, joka suurimmalta osin pyrkivät laajentamaan sovellusalaa sivilioikeuden, hallinto-oikeuden ja vero-oikeuden alueella. Tämä on erittäin tärkeä kenttä, mutta vähän tällainen rakenteellisempi ja aika arka alue. Meidän täytyy löytää tapa elää yhdessä näiden ehdotusten kanssa. Tämä johdonmukainen lähestymistapa suhteessa asetukseen, niin me pyrimme varjoesittelijöiden tapaamissa löytämään yhteisymmärrystä ennaltaehkäisevään äh, menetyksi tuomisen suhteen, jossa on oikeuden päätös, joka koskee äh, menetyksi tuomitsemista ilman muuta rikostuomiota. Ja pyrimme myöskin hallinnamme tätä Euroopan, hallinnamme näitä menetetyksi toimittuja varoja hyvin. Komissio on jo hyvin ehdotan määritellyt, että tätä voitaisiin kautta uhrien, uhrien perheiden korvauksiin tai yritysten auttamiseen, johon terroristi, hyö, terroristit ovat hyökänneet tai jotain muuta. Ja tätä voitaisiin käyttää myöskin järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen taisteluun. Monet tarkistukset pyrkivät tähän. On tärkeää työstää näitä ehdotuksia ja myöskin saada myönteistä tuloksia. Lähes 89 prosenttia, lähes 100 prosenttia rikoshyödystä ja tuomitsematta menetetyksi, joka jää rikollisille – Eli kyllä tässä on liikumisvaraa, joka jättää kyllä vielä paljon toimintavaraa. Tässä on tarkistusten päälinja, neljä päälinjaa. Kuuntelen teitä. Haluaisin tietää, mitkä ovat teille tärkeimmät kohdat, mihin mistä on vielä kysymyksiä. Ja näin voin helpommin ymmärtää tarkistuksiamme. Mutta sanoisin, että tämä useurapalainen väline on yksi lisäase osana erilaisia lainsäädäntöaloitteita, joilla pyrimme toimimaan järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesti. Kiitoksia, Rova Griesbeck. Näen, että melkein kaikki varjastelijat ovat paikalla. Anna heille puheenvuoron. Herra Plenka. Kiitoksia. Nyt kun kuulimme esittelijän analyysin kaikista näistä tarkistuksista, niin minäkin olen nyt tyytyväinen siihen, että monet poliittiset ryhmät ovat samaa mieltä näistä asetuksen tärkeimmistä osista. Mutta sitten kun mennään näihin tarkistuksiin, niin uskon, että takavarikoidut omaisuuserät pitää hallinnoida niin, että voidaan välttää rikollisia, rikolli, rikoksia. Meidän täytyy katsoa, mitkä yhteisöt ovat suoraan kärsineet rikollisten ja terroristien toiminnasta. Ja malliksi pitäisi ottaa esimerkiksi Italian järjestelmä. Italian järjestelmässä varojen jäädyttäminen ja takavarikointi ei tähtää ainoastaan siihen, että rikollisten asema heikentyisi, vaan nimenomaan halutaan pitää kiinni oikeudellisuudesta ja käytetään näitä takavarikoituja hyödykkeitä yhteiskunnan hyväksi. Eli olen laatinut tarkoituksen numero 101 ja haluan ja tämä liittyy myöskin tarkistukseen 253. Ja näissä haluaisin nyt kiinnittää huomionne myöskin tarkistukseen 9900, 251 ja 252. Ja sitten kohta 33 viittaa sitten näiden jäädytettyjen ja takavarikoitujen varojen hallinnointiin. Toivottavasti, että voitte tukea näitä tarkistuksia Tällä tavalla voisimme myönteisesti parantaa asetusta ja lähettää konkreettisen viestin, joka on solidaarinen. Ja sitten meidän täytyy katsoa näitä korvauskysymyksiä perheille ja julkisille virkamiehille, jotka ovat kuolleet tehtävien toimittaessaan. Ja täytyy muistaa myöskin ne, jotka ovat vammaantuneet pysyvästi tehtäviä hoitaessaan. Ja meillä täytyy lainsäädännössä olla enemmän johdonmukaisuutta ja meidän täytyy enemmän tukea näitä rakenteita, joilla torjutaan terrorismia ja rikollisuutta EUn tasolla. Ja ehdottaisin, että osa näistä takavarikoiduista varoista siirrettäisiin Euroopan unionin budjettiin, jotta voitaisiin saada lisärahoitusta Europolin toiminnalle. Ja sitten kohta kolme. Olen ehdottanut, että sinne lisätään myöskin rikokset, jotka kohdistuvat teollis- ja tekijänoikeuksiin, salakuljetukseen ja muihin rikoksiin. Ja nämä asiat on otettu Italian lainsäädännöstä, kun kyse on varojen jäädytyksestä ja takavarikoinnista. Ja lopuksi vielä olen tarkistuksessa 245. Sehän liittyy näihin takavarikkointisääntöihin, niin on ehdottanut, että näitä takavarikoituja valoja jaetaan eri jäsenvaltioiden kesken tiettyjen sääntöjen mukaan. Ja sitten sosialistikollegat Pavel ja Grappini ovat tehneet tarkistuksia, tarkistuksen 244, ja kansanpuolueen varjoesittelijänä haluaisin kiittää kollegoitani tarkistuksista, erityisesti Melo ja Vos omissa tarkistuksiin 89, ja muut. He ovat tukeneet esittelijää. Siellä on otettu osia direktiivistä ja tämä direktiivi vahvistaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta rikosoikeudellisissa menettelyissä. Ja meidän pitäisi ottaa tämä malliksi kun ajatellaan näitä vastavuoroisia tunnustuskysymyksiä tulevaisuudessa. Ja kiitokset vielä esittelijälle ja uskon, että pystymme vielä parantamaan tätä tekstiä tulevaisuus, tulevissa varjoesittelijöiden kokouksissa. Please. Thank you very much, Chair. Uh, I would, I, I would first... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää uh, esittelijä Grisbekiä ja kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet oikein hyvää yhteistyötä. Uskon, että saamme hienon kompromissin aikaan monista aiheista. On hyvä, että toimistomme koordinoivat työn näiden pääasioiden suhteen muun muassa, miten takavarikot täytyy huolehtia ja miten todella pyytävä ja sitten toteuttava jäsenvaltio otetaan tässä huomioon. Mm, tärkeää on kunnioittaa asetuksen soveltamisalaa. Tämä liittyy rikosoikeudellisiin menettelyihin 82.1a sopimuksen artiklan mukaan tämän Grisbeckin mainitsi ja olemme käyneet siitä varjoesittelijöiden kokouksissa koko joukon keskusteluja jo tähän mennessä ja tulemme varmasti siihen palaamaan. Mitä tulee sitten jäädytettyihin takavarikoituihin varoihin, meidän täytyy huolehtia siitä, että lakia kunnioitetaan ja että lailliset syyt ovat olemassa. Meillähän on pakollisia ja vapaaehtoisia syitä. Yksi niistä eurooppalainen pidätysmääräys ja siksi onkin äärimmäisen tärkeää, että meidän lainsäädäntömme Euroopan unionissa on vastavuoroisesti tunnustettua. Samoin on huolehdittava siitä, että perusoikeuksia kunnioitetaan aivan täysin ja erityisesti on huolehdittava siitä, että edunsaaja osa puolten oikeudet toteutuvat. Uskomme, että tästä tulee erittäin tehokas väline rikollisuutta ja terrorismia torjuttaessa. Kiitos paljon. Mulțumesc. Dragă Kiitoksia, hyvä Natali, hyvät kollegat. Olen oikein iloinen että me jossain vaiheessa saamme asetukseen, että tullaan välittömästi soveltamaan kaikissa jäsenvaltioissa. jossa kansalliset jäljittämis- ja välityksen määräämispäätökset ovat vastavuoroisesti toteutettavissa, täytäntöönpantavissa. Meillä toki on omat tarkistuksemme. Ne perustuvat omiin kiinnostuksen kohteisiin. Minä olen tehnyt erityksiä, jotka koskevat tämän ehdotuksen soveltamista kaikenlaiseen menetetyksi tuomitsemiseen, ei ainoastaan rikosoikeudelliseen, vaan muuhun sellaisiin, jotka tapahtuvat rikosoikeuden ulkopuolella, esimerkiksi hallinto me, oikeudessa menettelyissä, siviilimenettelyissä, kolmansin osapuoliin kohdistuvissa menettelyissä, joten silloin me kattaisimme kaikenlaiset varat, jotka ovat rahanpesun, petoksen, korruption avulla hankittuja. Ja sitten selkeät takarajat ja standardoidot. Kaikilla kansallisilla määräyksillä pitäisi olla sama formaatti, jota vältettäisiin turhia viipymiä ja väärinkäsityksiä. että lomake täyttää väärin sisävaltiossa, tonissa valtiossa hyväksyt kaikkien teknisten ongelmien hyväksymy- välttämiseksi haluaisin tiukat takarajat ja standardoidut kaavakkeet kaikille oikeusviranomaisille, posiviranomaisille, jotka voivat tehdä näitä jäädytys- ja päätöksiä. ja menettyksi tuomitsemista. Mitä näihin kansallisiin järjestys- ja päätöksiin tulee, menetyksi tuomitsemiseen tulee, ää, immuniteetti ei saisi olla peruste hylkäämiseen. Jos jäsenvaltiossa, jossa menet, päätös on tehty, ja jos on tiettyjen viranomaisten tai parlamentin jäsenten immuniteettisäädöksiä, niin minusta immuniteetti pitäisi poistaa poikkeamien alueelta. Erittäin tärkeää, että uhreja, uhrit saavat korvauksia. Tiedän Italian järjestelmästä, jossa osaa takavarkoidusta varallisuudesta käytetään uhrien korvauksien maksamiseen, uhreille työpaikkojen luomiseen ja Tätä kannattaa miettiä. Tämä on myöskin vuonna 2014 järjestämis- ja menetyksi tuomitsemisdirektiivissä. On muutakin, mutta keskustellaan niistä varjostelijoiden keskustelussa. Grazie Presidente. Io ringrazio ancora... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Grisbeckia vielä kerran hyvästä mietinnöstä ja erityisesti tarkistuksista, joissa vaaditaan, että noudatetaan perusoikeuksia ja että taataan menettelylliset takeet. Meidän täytyy antaa korvauksia uhreille, heidän perheilleen ja yrityksille, jotka ovat kaatuneet rikollisuuden takia. Asetus on merkittävä väline, jolla voimme vahvistaa järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Italiassa halutaan osoittaa, että demokratia toimii ja että oikeusvaltioperiaate on voimassa kaikkialla maassa. Haluamme osoittaa, että erinäiset rikollisjärjestöt, siis mafia, drangeta, mutta myöskin uudet rikollisuuden muodot, joita nyt ei välttämättä kutsuta mafioiksi, mutta, mutta jotka tosiasiallisesti toimivat kuin mafia, niin meidän täytyy osoittaa, että nämä järjestöt eivät ole voittamattomia. Tärkeä mielestäni on tarkistus 31 Natalilta. Siinähän puhutaan siitä, missä tapauksissa ei voida takavarikoida tai jäädyttää varoja – ja meidän täytyy katsoa, että takavarikointi näissä tapauksissa ei olisi yhteen sopiva oikeusvaltioperiaatteen kanssa ja artikla 7 kanssa perussopimuksesta. No itse tuen useita esittelijän tarkistuksia ja olen tehnyt tarkistuksia, joilla vahvistetaan perusoikeuksia – ja annetaan menettelyllisiä takeita, erityisesti silloin kun kyse on näiden takavarikointisäädösten vastavuoroisesta tunnustamisesta. Ja siellä on puhuttu tästä laajennetusta takavarikoinnista myöskin. No, sitten on muita tarkistuksia, jotka liittyvät oikeuteen saada tietoa, ja tämä koskee kaikkia osapuolia. Kiitos Natalina. Thank you. Mr. Corral, please. Grazie. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä. Kuten olen jo monta kertaa todennut, niin tämän asetuksen tavoite, kuten muidenkin lainsäädäntöjen tavoitteena, joita nyt käsitellään parlamentissa, on se, että pystytään puuttumaan rikollisten ominaisuuteen ja takavarikoidaan sitä. Tarkistuksella olemme korostaneet tätä seikkaa, jotta tämä järjestelmä olisi nopeampi ja tehokkaampi. Meillä pitää olla vastavuoroista tunnustamista näiden säädösten osalta, koska tällä tavalla voidaan tehokkaasti torjua rikollisuutta. Ja jotta mekanismi toimisi kunnolla, meidän täytyy taata, että kaikki jäädytys- ja takavarikointitoimet tehostuvat ja että prosessi päättyy sitten tuomioon ja sitten selkeästikin tähän liittyy se ehto, että kyseessä on menettely, jota johtavat kansalliset tuomarit ilman, että kyse on rikosoikeudellisesta menettelystä, mutta jos tuomioistuimella kuitenkin on toimintavaltuuksia rikosoikeudellisissa kysymyksissä. No, takavarikointi on yksi asia, jota on käytetty Italiassa torjumaan erittäin aggressiivista järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja tämä väline on erittäin tehokas ja Italian viranomaiset toimivat edelleen näin, jotta voidaan satuttaa rikollisia siellä, missä sattuu eniten, eli heidän omaisuuttahan on heidän omaisuutensa. Eli meillä on tässä nyt mahdollisuus saada aikaan tuloksia myös Euroopan tasolla rikolliset toimivat niin kuin monikansalliset yritykset. Näitä rikoksen tuottoja ei välttämättä käytetä siinä valtiossa, mistä ne ovat peräisin. Ja tästä syystä meillä pitää olla enemmän yhteistyötä viranomaisten välillä eli jäsenvaltiossa, jotta voimme kunnolla välttää sen, että rikollisuutta voidaan torjua. Ja lopuksi haluaisin vielä Todetaan, että me tuemme esittelijäneuvotteluissa, joissa käsitellään sitä näitä määritelmäkysymyksiä. Ja toimijoiden välisissä neuvotteluissa sitten toivottavasti mahdollisimman nopeasti hyväksytään tämä tärkeä asetus. Kiitos. Thank you, Mr. Corral. And now I turn back to... Kiitos, herra Ja nyt jälleen esittelee Rava Grisbeck. Onko teillä jotain lisättävää? Kiitos kovasti kiitoksia varjoesittelijöille panoksestaan tässä keskustelussa. Eri ideat ja kommentit, niitä me käsittelemme yksityiskohtaisemmin. En puutu nyt yksityiskohtiin, mutta tein tarkkoja muistiinpanoja, mutta selvästi kaikki ovat samaa mieltä siitä, että että tarvitaan poli- että on poliittista tahtoa, vahvaa poliittista tahtoa ja uhrien korvausten suhteen. Menetykset tuomitseminen on ki- kiinnostavaa. Mutta tämä Europolin harjoittama takaisin perintää on kiinnostavaa, mutta pitäisi josta oli yksityiskohtia. Ja sitten henkilöt, joilla on immuniteetti, ja tätä pitää käsitellä ja miettiä, miten se saadaan oikeuteen. Meillä on paljon mustinpanoja, jotka sitten vaadittavat keskustelua tiistaina. Kyllä kovasti sitä, mitä tässä sanottiin ja mikä lisää tekstin mieli kyvykkyyttä. Se, että tässä puolustetaan demokratiaa, Euroopan demokratiaa, on tarjoaa mahdollisuuden puuttua mafioiden, mafian maiseen toimintaan, joka ei tunne rajoja. Tämä lisää sekä tietoista työkaluista, mutta myös tehostaa työkaluja että voimme yhä ponnekkaammin käydä rikollista toimintaa vastaan ja myös heidän om- omaisuutensa kimppuun. Kiitos kollegoille. Olen Korean kanssa samaa mieltä, että eletään nopeasti, äänestetään nopeasti ja tämä täytyy säästää voimaa nopeasti. Ja jotta oltaisiin tehokkaita. Ja voimme käydä sitten hyvää keskustelua neuvoston kanssa. Olennaista on siis puolustaa uhreja, mutta myöskin Euroopan demokratian periaatteita. Kiitos. Thank you, Mrs. Grisbeck. Kiitos, seuraava Grisbeck. Kiitos kollegat yhteistyötä. Ja seuraava kohta välittömästi komissio esittelee kuutta sopimusta, jolla muutetaan EUn sopimuksia Antiguan, Barbudan, Bahamaan, Barbadosin, St. Kitsen, Nevisin, Mauritiuksen ja Seychellien kanssa. Lain säädäntömenettely on perustunut hyväksyntään. Esittelee herra Pavel. Annan ensiksi komission edustajalle puheenvuoron. Sitten esittelijä. Ei että jotka haluavat puhua. Komissio. Thank you, Madam Chair. Honorable... Kiitos puheenjohtaja, arvoisa parlamentin jäsenet. Nämä järjestelmät määritelmät tai sopimukset vuoden 2009 viisumivapaus järjestelyjä nyt uudistavat, muuttavat. Meillä on kolmen tyypin teknisiä uudistuksia. Ensinnäkin lyhyt vierailu ei ole jatkossa enää kolme kuukautta, vaan kuusi kuukautta kun muutetaan näitä muita, muitakin viisumivapausjärjestelyjä ja Schengenin informaatio- tai tietojärjestelmää, samoin kun puhutaan näistä toisen sukupolven viisumivapaussopimuksista vuodelta 2016. Samoin tässä on yhteiset julkilausumat, muun muassa tämän 90 päivän tulkinnasta 180 päivän sisällä – 27.–28. heinäkuuta on allekirjoitettu sopimukset. Neuvosto on nyt ne hyväksynyt ja kirjeessämme puheenjohtajalle olemme neuvottelemassa myös Brasilian kanssa vastaavista uudistuksista. Neuvottelut on saatettu päätökseen ja Brasilialle on tulossa nyt kaksi uutta järjestelyä tavallisille passeille ja sitten diplomaattipasseille. Tässä oikeastaan kaikki. Kiitos puheenjohtaja. Much. Now I give the floor to the... Kiitos, nyt esittelijä. Pavel. Again, Chair, thank you to the Commission for... Kiitoksia komissiolle. Pidämme hyvänä komission ehdotusta koskien neuvoston ehdotusta näiden kuuden valtion osalta. En nyt käy niitä uudelleen läpi, jotta vähän säästyisi aikaa. mitä tulee näihin viisumivapausohjelmiin, niin tällä tavalla voidaan syventää suhteita Euroopan unionin näiden kuuden maan välillä. Eli viisumivapaus koskettaa EUn kansalaisia ja näiden kuuden valtion kansalaisia, kun ne matkustavat toisen osapuolen alueella korkeintaan 90 päivän ajan, 180 päivän aikana. Viisumavapaus koskettaa kaikkia väestökategorioita, diplomaatteja, tavallisia ihmisiä ja erityispassin haltijoita. Tämä koskee kaikkia matkoja, paitsi niitä matkoja, jotka liittyvät maksulliseen toimintaan. Eli meidän pitäisi mukauttaa nämä sopimukset. Ja haluaisin myöskin komissiolle todeta, että meidän täytyy saada nämä järjestelmät käyttöön mahdollisimman nopeasti. Ja Romanian ja Bulgarin osalta nehän eivät ole Schengen-alueen jäseniä, mutta kummallakin maalla on sitten oma laskurinsa, josta äänestettiin. Eli niiden tilanne on hiukan erilainen ja kysyisinkin, kuinka kauan nämä muutokset vaikuttavat sopimuksiin. Kiitos. Uh, Mrs. Vergia. Oui. Kiitos tarkoitus ei ollut puhua. Mutta tämä on tekninen kokonaisuus, jolla pyritään helpottamaan kansalaisten vapaata liikkuvuutta ihmistä, jotka ovat turisteina kaunilla saarilla. Ei tässä mitään ongelmaa. Ei tässä mitään vastavuoroisuutta ole, mutta tämä ei ole aihe. Mä on ollut ilo Taskarova Gabrielin kanssa näiden sopimusten suhteen ja parissa. Ja olemme painottaneet sitä, että näitä sopimuksia antaa päätettäväksi sen jälkeen, kun ne on jo ta- täytäntöpanossa. Nyt oli yllätys, että meillä oli menneen eteen tuli päätös Brasilian suhteista, mutta se oli astunut voimaan 37.10. Komissio näyttäisi pilkkaavan parlamenttia. Miten voimme selittää, että parlamenttia pitää kunnioittaa, että meil, meiltä ei pidetä hyväksyntää voimaistumisen jälkeen. Ja meidän täytyy koordinaattoreiden kokouksessa lähettää, päätellä lähettää protestikirje komissiolle. Minä kuulen, että näin on tehty monta kertaa. Olisi hyvä sanoa, että tänä päivänä komissio toteaisi, mikä tilanne on. Emme ole täällä kumileimaamassa, vaan hyväksymässä etukäteen. Kiitos puheenjohtaja. Aion puhua ruotsia, eli pää, laitatte kuulokkeet päähän. Me vihreät luonnollisesti tuemme ähm, maailmaa, jossa esteitä poistetaan maiden väliltä, koska me katsomme, että avoimemmat rajat ovat myönteinen asia paitsi Euroopalle, myös kaikille koko maailmassa ja monestakin syystä. Luonnollisesti näin luomme avoimemman yhteiskunnan EU:ssa ja muualla ja tämä tukee vaihtoa EUn ja muun maailman välillä. Ainut ongelma, joka tässä nyt ehkä näkyy, on se, että samalla kun koko joukolta monilta mailta on poistettu viisumivaatimus ja toivotaan se poistettavan yhä useammilta mailta, niin sitten ETIASin kautta luodaan tällainen rinnakkaisjärjestelmä, jossa tarvitaan tämä maahantulolupa kuitenkin, vaikka se helpompi onkin ja kevyempi järjestelmä, niin jotenkin siinä vesitetään hiukan sitä hyötyä, joka tässä viisumivapauden kautta voidaan aikaan saada. No, keskustelut ovat vielä käynnissä ja minä toivon, että Euroopan parlamentin kantaa mm, pyyntö poistaa tiettyjä osia komission ehdotuksesta, esimerkiksi ETIAS-järjestelmään liittyvä koulutusvaatimus ja niin edelleen niin, että voitaisiin saada sellainen järjestelmä, jossa ETIAS ei, va- ei asetakaan yhtäkkiä kovempia vaatimuksia kuin viisumijärjestelmä aiemmin. Kiitos. Thank you. Mrs. Herra Raana. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Puhumme tarkistuksista näihin sopimuksiin. Nämä ovat teknisiä tarkistuksia jos otetaan huomioon muutokset Euro- EU-lainsäädännössä. Sen jälkeen, kun tämä lainsäädäntö on astunut voimaan, ja lainsäädäntö on astunut voimaan 2014. Nämä sopimukset eivät kuitenkaan ota huomioon muita muutoksia, joita on tapahtunut muussa relevantissa lainsäädännössä. Pitäisi muistaa se, Meillä on paljon sopimuksia monen maan kanssa, jotka luotiin kauan kauan aikaa sitten. Minä olen varjostelija. Minun mielestä nämä, meidän pitää näyttää vihreitä valoa näille kaikille. Komissiolla on esitetty kysymys, joten käännyn sen puoleen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia näistä Romanian ja Bulgarian liittyvistä kysymyksistä erityisesti. Tämä ei välttämättä ole edes ongelma Romanialle ja Bulgarialle vuonna 2020, eli silloin kun tämä maahantulomaasta poistumisjärjestelmä tulee voimaan, koska ehkä nämä maat ovat silloin jo Schengen-järjestelmässä, mutta näiden maiden lisäksi tämä saattaa olla ongelma Kroatialle, ehkä hiukan myös Kyprokselle, ja tämä koskee kaikkia viisumivapaussopimuksia, ja nyt puhutaan noin 30 sopimuksesta, eikä ainoastaan näistä kuudesta, jotka nyt ovat esityslistalla. Eli me pyrimme nyt siihen, että harmonisoidaan kaikki viisumivapaussopimukset. Ja vastaisin vielä Vergialle. Me mukautamme näitä sopimuksia eu lainsäädäntöön, jota parlamentti ja neuvosto ovat mukauttaneet. Nämä ovat teknisiä mukautuksia. Ja meillä ei ollut mandaattia mennä tämän pidemmälle. Tämä maasta kautta lähtö maahantulojärjestelmä vahvistettiin vasta lähekona. Ja jos tämä sitten hyväksytään, niin me ehdotamme sitten seuraavia vaiheita sen jälkeen, kun asetus on astunut voimaan. Ja tämä koskee kaikkia viisumivastaus, viisumivapaussopimuksia johdonmukaisella tavalla. Ja sitten tämä toinen kysymys. Te ehkä kuulitte väärin, haluaisin täsmentää, että Brasiliaan kansainvälinen ei ole astunut voimaan. Me olemme ilmoittaneet tästä parlamentille heti kun neuvottelut käynnistyivät. Me lähetimme kirjeen 8. huhtikuuta. Se lähetettiin valiokunnan puheenjohtajalle. Ja voin nyt kertoa, vaikka tämä ei ollut esityslistalla, miten neuvottelut ovat edenneet. Ne on nyt saatu päätökseen. Eli halusin tähän vain korostaa, että tässä on kolme teknistä muutosta, jotka mukauttavat kahta sopimusta Brasilian sopimuksen mukaisesti ja Euroopan oikeuden mukaisesti. Ja komissio vielä ei ole hyväksynyt ehdotuksia, jotka liittyvät tämän hyväksyntään ja allekirjoittamiseen. Olemme prosessin loppuvaiheessa ja sitten kun nämä ehdotukset on hyväksytty, niin totta kai toimitamme neuvostoon ja parlamenttiin. Ja joka tapauksessa meidän on silloin saatava parlamentilta lupa. Kiitos. Um, asking the rapporteur, would you like to add some? Haluaisitko lisätä jotain, herra Pavel? Mietintö luonnoksen esittelyä on Libe-valiokunnassa 19.22. Tätä ennakoimme. Kiitos yhteistyöstä. Ja viimeinen kohta estyslistalla on. Tästä kaikki ovat paikalla. Voidaan aloittaa kohdan komission kertomus edistyksestä bulgarsen Romaniassa – verifiointimenettelyn suhteen. Meillä on viimeinen kertomus, joka on julkaistu 15. marraskuuta 2017. Herra William Slash, johtaja, olet, anna teille puheenvuoron. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kun arvoisat jäsenet. Oikein iloinen, että saan puhua lyhyesti näistä kahdesta kertomuksesta – muistatte komissio omaksi uuden lähestymistavan äskettäin, niin olemme vähän päivittäneet tätä lähestymistapaa. Me teemme analyysin, jossa pyrimme saamaan tällaisen ylemmän tason näkemyksen ja pyrimme löytämään keinoja, joilla ja Romania voisivat täyttää erilaiset verokiarvot ja että tämä menettely lopettaisiin. Ja tämä riittää sitten, ellei kävisi ilmi, että edistys selkeästi ottaisi takapakkia. Samaan aikaan komissio on jatkanut läheistä yhteistyötä Bulgarian ja Romanian viranomaisten kanssa ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Nämä kaksi mietintöä Romanian kertomuksessa oli 17 suosituista, suosituista todettiin, että merkittävä edistystä on tapahtunut. Uudistusprosessi prosessi sai lisää vauhtia. Tartutti teemoihin, joita oli jo 2016 aloiteltu. Hallitus pyrki toteuttamaan joukon merkittäviä uudistuksia tämän vuoden loppuun mennessä. Samaan aikaan uuden korkeimman oikeuden tai oikeusneuvoston valinta auttaisi parantamaan päätöksenteon ammattimaisuutta. Ne, ja yksi tuomari, yksi ääni menettelyä sovellettiin ensimmäisen kerran. Kansalaisyhteiskunta oli kritikoinut, että hallituksen äänikiintiö ei ollut selkeä. Tuomioistuimien epätasainen työtaakka kiinnitti huomiota ja, ja tuomioistuimen tarkastusvirastolla on uusia valtaoikeuksia. Uusia muutoksia on seuranta viime vuoden itsenäisestä syyttäjän toimen analyysistä. Ja on myös ehdotettu muutoksia rikosoikeudellisiin menettelyihin. Pidettiin myös tärkeänä, että lainsäädäntöprosessi on inklusiivinen, jossa järjestetään kuulemisia kansalaisyhteiskunnan ja seuramme kanssa. Kansalaisen yhteiskunta on esittänyt vielä aiheitaan ja tämä on tärkeää uudistuksen kestävyyden kannalta. Taistelu korruptiota vastaan oli tammikuun raportissa alueessa edistys tapahtuisi hi- hitaammin ja nykylainsäädäntö keikossa pyritään luomaan tehokas yhtenäinen lahjana vastainen virasto – ehdotus on tällä hetkellä parlamentissa ja tarvitaan lisätyötä ennen kuin uusi instituutio olisi toiminnassa. Suosituksessa todettiin myös, että tarvittaisiin selkeä tiekartta, että tartuttaisiin korruptioon ja jotta raportointi, niistä poistettaisiin erilaiset aukot ja puutteet. Tämä koskee erityisesti la- lahjallista syytteeseen asettamista. Tärkeää myöskin lahjonnan ehkäisy hallituksessa. Haluttiin uusia toimia julkisissa hankinnoissa ja halutaan parempaa riskianalyysiä ja ensimmäisiä askelia on otettu. Sitten järjestäytyntä rikollisuutta vastaan käytävä taistelu. Niin kuin raportissa todettiin, että rikollisuus oli muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja todettiin, että vuonna 2012 äh, viranomaisilla rupesi olemaan nyt koherentti kehikko, kun tuomiota on tullut ja äh, rikollisesti hankittuja varoja on tuomittu menetetyksi. Tämä on siis edistystä, mutta institutionaaliset muutokset, joita nyt tapahtuu, eivät saa vaarantaa tätä. Eli kokonaisjohtopäätös Bulgaria kertomuksessa on, että vaikka me voit sanoa, että mitään verkkiarvoja tyydyttävästi täytetty, uskomme, että jos poliittista ohjausta yhä tapahtuu, Bulgaria täyttäisi CVM-suositukset, loput CVM-suositukset lähiaikoina. Mistä Romania? kymmenen vuoden näkökulmasta tammikuussa totesimme, että Romaniassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, uudistuksia on tehty ja oikeuslaitos on osoittanut toimivansa ammattimaisesti ja riippumattomasti. Tämä näkyy myös siinä, että oikeusjärjestelmä on hyvin taistellut lahjontaa vastaan. Tammikuussa oli 12 avainsuositusta, jossa tartuttiin vastuullisuuteen ja tilintekovelvollisuuteen, jota romani instituutiota halutaan. Ja haluttiin sisäisiä turvamenettelyjä, jotta taattaa esiin se, että tulokset eivät voisi ottaa takapakkia. Tuloksia on tullut useamman suosituksen alueella. Tästä oli yksi suositus oikeusjärjestelmän riippuvuuden suhteen. Olemme tänne, että järjestelmä on riippumaton syyttäjän nimitys sen suhteen Venitsen komitea on antanut tälle tukea. Tämä on osa oikeuslaitoksen uudistamista ja tässä vielä avaamme kysymyksiä. Sitä haluttiin parlamentaarinen käytössäännöstä. Halutaan puolustaa oikeusjärjestelmän riippumattomuutta ja tapana osoittaa, onko hyväksyllä kohdistolla toivotut vaikutukset. Oikeusjärjestelmän uudistuksessa uudistuksella pyrittiin lisää tuloksellisuutta lainsäädäntöä ja haluttiin myöskin seurattavampi lainsäädäntöprosessi, jossa otetaan huomioon oikeuslaitoksen muiden sidosryhmien kuuleminen. Jälkialueella on tapahtunut edistystä, mutta raportissa kiinnitetty huomiota tapahtumiin, jotka vaikeuttavat ennustettavuutta kohdistan täytäntöön ottamassa erityisesti äh, hätä määräys 13 on tästä esimerkki. On ollut muutoksia, joissa ei ollut juuri yhtään keskustelua. Parlamentissa on erityinen komitea, joka pyrkii lisäämään parlamentin ja oikeuslaitoksen välistä vuoropuhelua, ja tämä saattaa avata ovet ennustettavimmille konsensuaalisimmille uudistuksille. Nykyinen oikeusjärjestelmään uudistus on mahdollisuus ja oikeuslaitoksella täytyy antaa oikea arvonsa ja sen osa verokiarvojen täyttämistä. Oikeuslaitoksen uusi korkean neuvosto aloitti tammikuussa toimintansa. Olot ovat vähän vaihdelleet, mutta se on osoittanut olevansa valmistelemaan vaikeita päätöksiä. Mitä sitten integreettiin tulee, on tehty tärkeitä uudistuksia tämän preventijärjestelmän suhteen, jolla pyritään välttämään ongelmia – julkisissa hankinnoissa ja se on tuottanut tuloksia. Ja sitten seurattavuus parlamentin päätösten seurattavuudessa ja eturistiriitin välttäminen. Ja päätöksen vielä puuttuu, että tämä suositus voittaisi tuottaa tuloksia. Korkean tason lahjonnan suhteen. Eh, meillä on vain yksi suositus tästä tammikuussa. Se koski immuniteettiin poistumispäätösten eh, seurattavuutta. On otettu jotakin ensimmäisiä eh, askelia, mutta raportti on tarvinnut, että lisää askelta tarvitaan. Ja sitten korruption tarttumiseen kaikilla tasoilla. Siitä me pidämme antis lahjana strategian parissa tapahtuvan edistystä, mutta sitä pitäisi priorisoida enemmän. Sitten lopullinen suositus, joka koskee kansallista äh, takavarikoiden äh, varojen hallintaa. Siinä on otettu merkittävää eli tästä vaikka osamassa äh, osastossa tapahtui edistystä, niin kaiken kaikkiaan äh, tuuli alkoi ehtyä porjeesta. Kysymyksiä voidaan esittää. Ja se riippumattomuuden puuttuminen on ollut jatkuva huolenaihe. Mä sitä mieltä, että valtion ja instituutioiden lojaalin yhteistyön avulla – ja jos pidetään kiinni aikaisemmista saavutuksista, ja jos kunnioittaa oikeuslaitoksen itsenäisyyttä, Romania pystyy täyttämään loput CV-osastukset lähiaikoina. Eli nämä kertomukset ovat tällaisia pysäkkejä ja odotamme lisäarvioita ensi vuonna ja olemme lähes yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Sarah Slave. Listalla on neljä nimeä. Mr. Unguriano, Mrs. Gomez, and we should add Mrs. Zippel, Mr. Stanishev. Okay, then... Uh... Selvä. Makovei. Mulțumesc. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on nyt kovin viesti, jonka komissio on lähettänyt Romanialle. Ja puhun nyt kaikista näistä raporteista tähän mennessä. Komissio varoittaa, että riskinä on avata asioita, joita pidettiin jo loppuun käsiteltyinä edellisessä kertomuksessa. Jos avataan uudelleen neuvottelukappaleita, jotka oli jo hoidettu päätökseen, niin se on askel taaksepäin. Eli tämän maan osalta se on askel taaksepäin. Ja tässä nyt poljetaan jalkoihin Romanian sitoumuksia. Hallituskoalitio sanoi, että emme me tarvitse mitään tällaista yhteistyöseurantamekanismia, mutta komissio seuraa meitä ja meillä on tämä mekanismi käytössä. Ja nämä poliitikot jättävät huomiota nämä suositukset. Miten voidaan sanoa, että tätä mekanismia ei tarvita? No tietysti pitäisi noudattaa näitä suosituksia, niiltä ei pidä ummistaa silmiä. Ja sitten tämä mekanismi lopettaa toimintansa. Komissio toteaa tässä raportissa, että oikeuslaitoksen kohtaamat haasteet ovat huolestuttavia, erittäin huolestuttavia. No en nyt lähde yksityiskohtiin. Me tiedämme, että tässä on kyse kolmen lain muuttamisesta, joka liittyy hätämenettelyihin. Enkä nyt tiedä, kuka pitää tätä hätätilanteena, mutta nämä muutokset alistavat tuomiolaitoksen politiikalle – Eli tässä nyt sitten tuhotaan tuomioistuinjärjestelmän riippumattomuus. Kymmenen vuotta oikeuslaitos on toteuttanut uudistuksia ja kohdellut kaikkia samanvertaisesti, mutta tällä hetkellä vallassa olevat ja parlamentin enemmistö ottavat takapakkia. No, poliittisten instituutioiden ja poliittisen tahdon välillä on aina eroa, mutta nyt hallituksen poliittinen tahto on ottaa takapakkia, eikä heitä tällaiset raportit paljon kiinnosta. Komissiolta kuulimme, että viikko sitten, kun tämä raportti julkistettiin, pyydettiin, että Romanian parlamentti pyytää Venetsian komitealta mielipidettä liittyen tiettyihin muutoksiin, joita haluttiin tehdä oikeuslaitoksen suhteen. Ja vaikka tämä todettiin viime viikolla, ja entinen ministeri, joka hyväksyi yön aikana tämän hätälain, niin hän sanoi, että hän ei tarvitse Venetsian komitean neuvoja. Ja sitten viikkoa myöhemmin komissiolta saamme kuulla, että Venetsian komitealta pitää kysyä lausuntoa. Ja sitten tämän valiokunnan puheenjohtaja sanoi, että me emme niin tee. Eli Romanian ja romanialaisten osalta haluaisin todeta, että näitä suosituksia on toteutettava eikä niitä saa jättää huomiotta. meidän maamme on päästävä eteenpäin. Me emme voi sallia sitä, että nämä poliitikot rahaavat sen takaisin menneisyyteen. Meillä on ihmisiä, jotka rakastavat maata. Sitä ei pidä nyt vetää takaisin menneisyyteen, niin kuin PS-puolue tekee. Благодаря, госпожо председател. Политическа стабилност. Radev, kiitoksia. Poliittinen vakaus, määrätietoisuus ja edistys suositusten toteuttamisessa ovat pääasiallisia seikkoja, joita komission edistyskertomuksessa Bulgariasta nousee esiin. Tämä on yksi myönteisimpiä, ellei kaikkein myönteisin kertomus Bulgarian edistyksestä Kertomus arvioi hyvin myönteisellä tavalla hallituksen toimia. Viive, joka johtui vaalien aikaistamisesta, on nyt kurottu umpeen ja kahdessa viimeisessä kertomuksessa on selkeitä kriteerejä. Tämä ei aiemmin ollut aina ihan itsestään selvää. Ja uusimmassa kertomuksessa on uusia suosituksia ja ensimmäistä kertaa se antaa selkeät näkymät yhteis, sitä, että yhteistyöarviointimekanismi on tulossa päätökseensä siinä tapauksessa, että maa jatkaa samalla linjalla kuin nykyisellään. Nämä suositukset johtanevat siihen, että CVM-järjestelmä, joka toki on osoittautunut ja joka on luonteeltaan syrjivä, niin on nyt tulossa sitten tiensä päähän. Ajatellaan vaikkapa poliisia, poliittisia puolueita ja vaalikampanjoita, niin viime vuonna esitettiin vetoomus uudesta mekanismista, jota sovellettaisiin kaikkiin Euroopan maihin, eikä yksinomaan Romaniaan ja Bulgaariaan. Toivon, että tässä edistytään ja tuollainen kaikkia koskeva mekanismi saadaan aikaan. Yeah, thank you, Madam Chair. Uh, I think there's no need to... Kiitos, puheenjohtaja. Tämähän alkoi jo vuonna 2007, tämä prosessi, ja minusta tuntuu, että tämä on niin kuin vain rituaali, ja että tässä nyt sitten juhlistetaan seuraavaa raporttia. Eli vuoden aikana Romanian viranomaiset ovat tehneet virheitä, mutta toisaalta on ollut sitten huomattavaa edistystä. Ensi vuonna on sitten taas hienoa edistystä, mutta siihen liittyy sitten taas epäonnistumisia. Joskus Bulgarian tilanne on pahempi kuin Romanian ja seuraavana vuonna se on taas päinvastoin. Eli jos kaikki tämä on ihan turhaa, no minun mielestäni kyllä ei. Tähän liittyy kaksi seuraamusta ja ne ovat kumpikin kielteisiä. Ensinnäkin Romania ja Bulgaria pidetään Schengen-alueen ulkopuolella määräämättömän ajan. Ja toinen seuraamus, joka on vielä vakavampi mielestäni, on se, että sekä Bulgarian että Romanian hallitukset jatkavat rain likkomista ja toimivat korruptoituneella tavalla ja tietävät, että sillä ei ole merkitystä. Mitä tahansa siellä tehdään tai ei tehdä, niin tätä mekanismia ei poisteta kuitenkaan, vain ainoastaan poliittisten päätösten seuraamuksena, ja se ei ole sitten taas heidän käsissään. Eli toivon, että mekanismi olisi menestyksekkäämpi, mutta en sitä kuitenkaan usko. Kiitos. Thank you very... Paljon kiitoksia. Odotetaan, meillä on erilaisia mahdollisuuksia kuunnella näitä edistyskertomuksia, CVM-raportteja. Kertotaan sen jälkeen ja muistan jo viime kerralta, että raportissa sanotaan, että edistystä ammattityötä yhä tehdään – Voin jatkaa siitä, mitä kollega totesi. Edistystä on tapahtunut ajoittain viime vuosina, mutta on poliittinen päätös olla luopumatta CVMstä, koska jäsenmaat eivät halua näitä maita Schengen-alueelle. Keskustelu on pitkä tästä. Jotain täytyy mainita. Ja lyhyt kommentti kysymyksessä pitäisi joidenkin maiden olla yhteistyössä Venetsian komission kanssa. Ja haluaisin tietoisuutta tietoisuutanne, että on useampia jäsenmaita, jotka eivät halua työskennellä Venetsian komission kanssa, eivätkä tehdä yhteistyötä. Erona on, että nämä maat eivät kohtaa CVM. Siinä on ainoa ero. Ramanin tapauksessa – edistystä tapahtuu. Ja sitten jotain kielteistä kehitystä halusin selkeämmin tietää. Me olemme taas siis romana keskustelua pari kuukautta sitten. En kuullut koko kertomusta. Minkälaisia toimia herätettiin tuossa vaiheessa? Mitä konkreettisia ehdotuksia tehdään nyt? Mitä eroja meillä on suhteessa siihen, kun oli viimeinen romania keskustelu? Mitä sääntöjä on nyt käytössä? Voisitko antaa vähän esimerkkejä? Mitä konkreettisesti on muuttunut? Kiitos. Gomez. Well, I'm not going to come. Minä en nyt esitä huomioita, jotka ovat äh, poliittisesti mihinkään päin kallellaan, niin kuin tässä nyt ehkä äsken oli. Mutta haluan kertoa, mitä tässä kun alussa koin, kun olin Romaniassa kollegan Kataven Evanin kutsusta – keskustelemassa kansalaisjärjestöjen ja myös mediaedustajien kanssa ongelmista, joita Romaniassa tällä hetkellä on, äh, erityisesti korruption suhteen ja korruption torjunnan suhteen voidaan sanoa, että ihmiset, jotka pyrkivät huolehtimaan siitä, että korruptiota ei, ei, ei tapahdu, niin täytyy sanoa, että olin kyllä hyvin vaikuttunut siitä, miten vaikeissa olosuhteissa työtä tehdään ja kun ajatellaan sitten ylipäätään korruption torjuntaa ja rahanpessun mm, vastaisia ponnitteluja, joita me täällä Euroopan parlamentissa olemme nyt toteuttaneet Panama-asiakirjat muun muassa. Ja sitten se miten on itse asiassa suorastaan estetty neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin täytäntöönpanoa. Tämä on suuri ongelma Romaniassa, koska monet julkisia hankintoja ja muita koskevat sopimukset, muun muassa esimerkiksi maankäytöstä, suunnittelusta, jotka myös sisältävät tai joihin kohdistuu eurooppalaista rahoitusta, niin ovat hyvin korruptoituneita hankkeita. Eikä kyse ole yksinomaan Romaniasta. Kyse on myös meidän myös muista maista ja sitten Euroopan unionin uskottavuudesta, joten täytyy sanoa, että kun puhutaan toiminnastamme, niin jos se nyt sitten sisältää mm, esimerkiksi Venetsian komitean toimintaa ja niin edelleen, niin emmehän me voi ottaa sellaista lähestymistapaa, joka ei toimi. Ja romanialaiset olivat erittäin huolissaan ja olivat todella valmiit kantamaan vastuunsa. Meidän tulisi auttaa heitä siinä. Kiitos, Stanislav. Kiitos, puheenjohtaja. Olen seurannut tätä asiaa ihan alusta pitäen vuodesta 2007. Ja päätelmäni olisi, että jos prosessin alkuvaiheessa – mekanismi oli voimakas poliittinen kannustin Bulgarian ja siis puhun nyt erityisesti Bulgarista. Bulgarian hallitukselle, jotta se tekisi tarvittavia uudistuksia, mutta ajan mittaan siitä vain tuli rituaali, jossa ei juurikaan ole mitään lisäarvoa. Alkuvaiheessa maassani odotettiin jokaista raporttia innokkaasti ja jännittyneinä – ja tunteikkaasti. Ja nyt se on sitten osa tätä rutiinia, joka ei oikeastaan herätä mitään tunteita. Ja tässä lähestymistavassa komissiossa on nyt puutteita. Muistuttaisin, että yksi kriteeri, joka pantiin täytäntöön heti alusta pitäen, oli asia, josta oli päätetty jo vuonna 2007. Se liittyi perustuslain uudistamiseen – ja missään raportissa ei koskaan mainittu, että tämä kriteeri yksi neljästä, se on jo hoidettu. Ja mielestäni tämä on aika huolestuttavaa monellakin tavalla. Tätä mekanismia sovelletaan edelleen, eikä ole mitään näyttöä siitä, että se pian päättyisi. Ja sitten kun ajatellaan köpenhamin kriteereitä, jotka liittyvät demokratiaan, ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen, näitä rikotaan monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Ja jos haluamme, että EUn toimielimiin suhtautuu vakavasti, niin meillä pitäisi olla EUn kattava väline, jolla mitataan demokratiaa Euroopassa. Meidän pitäisi katsoa näitä asioita kaikissa jäsenvaltioissa – ja silloin sitä ei käytettäisi niin kuin nyt tässä tapauksessa tämän Romanian ja Bulgarin osalta. Sitä ei käytettäisi välineenä muihin poliittisiin tarkoitusperiin. Ja Schengen tuli jo esille. Ja sanon ihan suoraan, että se mitä nyt tapahtuu neuvostossa, kun siellä lykät, on lykätty jo monen vuoden ajan Romanian ja Bulgarian jäsenyyttä Schengen-alueella, siellähän tiedetään, että nämä maat ovat jo täyttäneet kaikki jäsenyyskriteerit. Ja tämä on skandaali jo sinänsä. Tämä heikentää Euroopan unionin uskottavuutta. Se antaa vaikutelman kaksinaisstandardeista. Ja se johtuu tiettyjen jäsenvaltioiden sisäpoliittisesta tilanteesta. Yhdessä maassa oli vaalit, no en nyt mainitsi sitä, mutta kaikki tietävät mistä puhut, ja sitten toisessa ja kolmannessa maassa, eli näitä päätöksiä lykätään. Ja jos puhutaan siitä, mitkä asiat heikentävät luottamusta Euroopan unioniin, niin tämä on yksi esimerkki. Kiitos. Stanishev, uh, eh, Mr. Buddha. Kiitos, herra Stanishev, herra Buddha. Kiitos, puheenjohtaja, että saan puhua. En ole tämän valiokunnan jäsen, mutta puhumme Romaniasta. Tietysti olen kiinnostunut kaikesta, mikä koskee minun maatani. Ja tässä tartutaan joihinkin edistysaskeliin, mutta valitettavasti neljä vuotta olin parlamentin oikeusvaliokunnan puheenjohtaja Romanian parlamentissa. Haluaisimme täytäntäänpänä ei lainsäädäntöä, että tämä CV-menettely loppuisi, mutta mutta hallitus on vähän väärinkäytänyt tätä Tässä pyritään saamaan meidät ähm, suitsimaan meitä. Totta kai myönteistä kehitystä, kuten tuomareiden ja minimiikä. Mutta asiat, jotka haittaavat tuomioistuimen itsenäisyyttä. On hyvä, että komissio valvoo näitä kysymyksiä. Voimme toki puhua muiden maiden ongelmista puolesta esimerkiksi ja muistakin. Mutta hyvät kollegat, Schengen-alueen jäsenyys on ongelma. Tätä ei voi hyväksyä. Muistakaa, että Tämä tuskallista kansallisille, kansalaisille. Se, että CVM ja Schengenin liittymisen välillä on kytkes. Romania on investoinut miljoonia euroja laitteistoihin, jotka tulevat toisista jäsenmaista. En mainitse mistä. Että takaisimme turvallisuuden ja vakauden EU-ssa. Silti me pääse Schengen-alueeseen. Tämä väärin. Mä olen suosta sen kyseenalaista heidän toimia, mutta, mutta olen maatalous- ja aluevaliokunnan jäsen ja me puhumme EU-varojen käyttöasteista. Meidän täytyy löytää keinoja, joilla jäsenvaltiot koordinoivat toimintaansa niin, että se, mitä tapahtuu yhdessä jäsenmaassa, siihen ei vaikuta se, mitä toisessa jäsenmaassa tapahtuu jotain hyviä, hyvien käyttäjän koodista, joka koskee EU-varojen käyttöä. Uh, Correctă eroare. Komissio. Kiitos. Komissio ei ole koskaan yhdistänyt näitä CVM-kertomuksia Romanian ja Bulgarian liittymiseen Schengenin alueeseen vain yksi jäsenvaltio, nimittäin Alankomaat neljä viisi vuotta sitten totesi, että haluttaisiin pari kolme myönteistä CVM-kertomusta peräkkäin, mutta komissio tai neuvosto ei koskaan ole tällaista sanonut. Ei ole totta, että me saisi liittyä Schengen-alueeseen, jos näin ei ole. Ei, mutta tämä johtuu siitä, että meillä on valehtelevia, varastavia poliitikkoja. Ei tämä liity millään tavalla näihin kertomuksiin. Ihmiset haluavat oikeutta. Kyllä minä haluan Romanian liittyvän Schengeniin ja minä haluan teille kaikille, jotka näitä yhteyksiä asioiden välillä teette, kertoa, että tämä ei pidä paikkansa. Chair, but after this I... Anteeksi vaan. Haluaisin lisätä, että ehkäpä ei ole mitään virallista paperia, joka sanoo näin, mutta jäsenvaltiot ovat viime aikoina, viime vuosina kertoneet, että CVM vuoksi he eivät päästä näitä kahta jäsenvaltiota Schengen-alueisiin. Ei täällä saa valehdella. Joku tänne yksi kollega mainitsi Puolaan mainittua, ja pidä unohtua, että nyt kuuden vuoden ajan meillä on ollut myös vähän ongelmia Unkarin kanssa. Uskon, että jos jäsenvaltioita aletaan mainita – pitäisi määrätä kaikki, eikä vaan keskittyä yhteen kahteen, koska pidämme niistä tai ei. Tietääkseni Venetsian komissio on suositellut Unkaria useamman kerran. Thank you very much and, and, uh, thank... Kiitoksia. Kiitoksia valiokunnan jäsenille näistä kommenteista. Muistatte varmaan, että Juncker puheessaan korosti oikeusvaltioperiaatetta. Sehän on horisontaalinen kysymys koko komissiolle. No, tämä mekanismi liittyy sitten tiettyyn kontekstiin. Ja se on ollut näiden raporttien lähtökohta. Unionin tilapuheessa puheenjohtaja Juncker oli hyvin selkeä komission kannan suhteen, mitä tulee Schengen-jäsenyyteen Bulgarian ja Romanian osalta. Eli tammikuisessa kertomuksessa erikseen oli mainittu, että komissio ei tukenut tätä kytköstä ja se on komission kanta edelleen. No ehkä nyt vielä pari asiaa. Adef mainitsi nämä. Eli suositukset. Ja voin vahvistaa että komission tammikuussa tekemät suositukset ovat täsmälleen samat kuin tällä hetkellä. Eli tämän kuun raportit eivät ole muuttaneet suosituksia. Eli ne ovat komission mielestä toimet, joihin pitää ryhtyä, jotta komissio voi suositella – tai todeta, että ehdot ovat täyt, täytet, eh, täyttyneet. Ja nyt sitten odottelemme yhteistyötä näiden kahden jäsenvaltion kanssa, jotta voidaan varmistaa, että nämä suositukset toteutetaan mahdollisimman pikaisesti. Kiitos. Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Kokous päättyy. Seuraava kokous on 27. ja 8. marraskuuta. Hyvää iltaa kollegat.